So good morning. Um, I, I would say colleagues, but I have to say... Hyvää huomenta kollega. Piti sanoa kollegat, mutta tämä on poikkeuksellinen viikko Euroopan parlamentissa, sillä valitettavasti useat poliittiset ryhmät järjestävät retrettitapaamisia Brysselin ulkopuolella. Uskon, että jotkut kuitenkin tulevat tämän kokoukseen vähän myöhemmin, joten huomenta kaikille muille. Haluaisin tavoittaa tervetulleeksi delegaation Afrikan alkuperäiskansojen edustajakokoukseen. Olette lämpimästi tervetulleet kokoukseemme ja haluaisin esitellä delegaation, joka tarkkailla Rava Aissatu Umaru Ibrahim. Hän on Chadista ja hän ja hän on aktiivinen Chadin pöllönaisten yhdistyksessä. Hän on insinööri ja hän on saanut myös koulutusta alkuperäiskansojen metsän hoidossa. Ja sitten Robert Zainatu Valet Ali. Hyvää huomenta, Rava. Hän on Tuaregi Malista. Minä sanoa, että suuresti ihastelen alueelle musiikkia. Usein kuuntelen maalilaista musiikkia. Se on kiinnostavinta ja hetkeä kohottava Rava Valetti Alion Torengi, joka työskentelee Ajmorin kanssa. Ajmor on Malin pohjoisten aluetta alkuperäiskansojen järjestö ja hän toimii Timbuktosta käsin. Sitten Josefi Tongua Mukuma, hän on Mbuti Pygmi ja asuu Kongon demokratisessa tasavallassa. Hän on valmistunut maaseudun kehittämisestä ja hän on aktiivisesti mukana pygmikansan, kivun pygmikansan integroitumisessa työssä mukana. Haluatteko pari minuuttia kukin teistä puhua? Herra Josefi Tanga Mukuma, haluatteko puhua delegaation nimissä. Vous pouvez parler en français. Okay. Oui. Merci beaucoup, Madame la présidente. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Meillä on yhteinen julkilausuma. Näin säästämme aikaakin. Rova puheenjohtaja. Kunnioitettavat edustajat, ihmisoikeuksien alivalikoinnan edustajat, me edustamme ranskankielisen Afrikan alkuperäisväestöä Chadista, Malista ja Kongon demokraattisesta tasavallasta. Ja me kiitämme teitä sitä kunniasta, joka meille on, että saamme puhua teille vierailumme aikana Euroopan parlamentissa ja myös Euroopan komissiossa. Kapasiteetin siirto ohjelman puitteissa, jonka tutkimuskeskus alkuperäiskansojen tutkimusohjelma on perustanut ohjelma, jota Euroopan unioni on tukenut. Haluamme käyttää tätä tilasta hyväksemme, ilmaistaksemme huolemme ihmisoikeuksista meidän yhteisöissämme. Arvo puheenjohtaja. Äh, Chadin pöllmörrö ovat, edustavat korkeita prosenttiosuutta väestöstä. He ovat nomadeja ja äh, harjoittavat karjataloutta, mutta valtio ei tunnista heidän alkuperäiskansan asemaa, vaikka saa mitään suojelua. mororo pöli ovat pikemminkin etelämaassa, jossa he kohtaavat laidunmaiden puutteen ongelman – ja myöskin laitumelta toiselle siirtymiskäytävien vähäisyyden. 87 äh, liikkumus- ja toimisalueet pöleiltä ovat vähentyneet, koska maanviljelijöiden kanssa on konflikteja. Ja kuitenkin 3869 äh, lain pykälä 4 äh, tunnusti nomadien aseman ja tunnusti karjatalouden aseman – Chadis, Chadissa ei ole koulutusjärjestelmää, jota alkuperäiskansasta pöllit voisivat käyttää, joten äh, naisten asema on erittäin prekaari. Rouva puheenjohtaja, äh, karitalouden äh, tukeminen ja Chadin politiikkaan integroiminen on välttämätöntä. Malin tasavalta on yksi niistä Länsi-Afrikan maista, jossa on tuorekin väestö, alkuperäisväestö pohja, pohjoisosassa, joka jo aikojen alusta on hyödyntänyt Malin Saharaa. Heidän taloudellinen toimintansa ja tulonlähde on myöskin karjatalous. Heitä kohtaa kuivuuden ongelma, joka aiheuttaa karjan kuolemaa ja nälähätöjä. Ja epämuodollinen talous merkitsee sitä, että heillä ei ole mitään sosiaaliturvaa. Todellakin yhteisö tarvitsee tukea kuivuutta vastaan taistellakseen – käyttääkseni vaihtoehtoisia talousmuotoja ja tukeakseen sosiaalista kehitystä. Muodollinen ammattiharjoittajan asema merkitsi sitä, että heillä olisi pääsy sosiaaliturvan ja myöskin työsuhdeturvan puitteeseen. Ja hallinnon äh, ajataminen, äh, nomadien organisaation vahvistaminen ja karitalouden aseman kehittäminen ovat Tuoregian prioriteetteja. Kongon demokraattisessa on myöskin 100 000 alkuperäisväestön edustajia, noin prosentti kansasta bambutiyhteisö arvi, arvioi, että tämä on 40 000 kivun alueella. Bambut ovat yksi Kongon demokraattisen tasavallan alkuperäiskansoja ja heidän asemansa on tunnustettu alkuperäisväestön väestöryhmä. Aseelliset konfliktit, jotka ovat jatkuvasti repineet kansainvälistä puheenjohtajaa, ovat lisänneet bambuteiden asemaan heikot. He ovat marginalisoituneet sosiaalisesti ja poliittisesti jo pitkään. Heitä kohtaa anarkistin luonnonvarojen, metsävarojen ja kaivosvarojen hyödyntäminen, joka kaventaa heidän elinaloitaan bambutit eivät osallistu päätöksentekoon, mikä rikko kansainvälistä lainsäädäntöä liittyen alkuperäiskansojen oikeudelliseen suojeluun esimerkiksi biodiversiteetti yleissopimuksen mukaan sekä YK on alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen mukaan. Rauhan saavuttaminen hallituksen ja muiden ryhmien kesken Kongossa niin kuin EU-sta tukee. Tämä prosessi ei usein yllä bambuteihin asti. Bambuteen osallistuminen äh, Kongon itäosien vakauttamiseen EUn tukemana ja YKn tukemana on välttämätöntä. Samoin täytyy ottaa huomioon heidän erityisasemansa muissa prosesseissa, joita EU tukee ja joita heidän alueellaan toteutetaan. Ja lopuksi, rouva puheenjohtaja, kunnianarvoiset jäsenet, me haluamme teille, teiltä pyytää toimia, jotta kansat, jotka ovat jo marginalisoituneet omassa maassaan, voisivat helposti äh, tavata EU-delegaatioita heidän maissaan. Että, tämä, että heidän rahoituksensa olisi prioriteetti. Paljon kiitoksia teidän huomiostanne, rouva puheenjohtaja. Thank you so much for these words and I, I will assure you that. Kiitos näistä sanoista. Vakuutan teille, että alivaliokuntamme on hyvin kiinnostunut parantamaan alkuperäiskansojen elinolosuhteita ja tästä syystä meillä on ollut edustajia YK alkuperäiskansojen kongressissa viime keväänä. Huomaan, että Rova Pierre Piro on myöskin paikalla. Hän on alkuperäiskansojen dokumentointitutkimus- ja tiedotuskeskuksen tieteellinen johtaja. Ka hyvä. Merci beaucoup, madame. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Euroopan parlamentin jäsenet, haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että kapasiteettien, alkuperäiskansan kapasiteettien vahvistaminen YK on puitteissa on projekti, jota ei ainoastaan rahoiteta EUn demokratia- ja ihmisoikeusvälineistä vaan myöskin ohjelmasta, jota toteutetaan yhteistyössä ihmisoikeuksien korkean edustajan kanssa. Järjestö, jota edustan, on jo 30 vuotta työskennellyt alkuperäiskansojen järjestöjen kanssa YKssa. Se on niin heidän pyydöstään toteutettu ja tarjoaa puolueettomia palveluita kaikille neljälle englanniksi, ranskaksi, espanjaksi ja venäjäksi ja toisena myös portugaliksi, koska Brasilian intiaanit osallistuvat toimin ja pyrimme tukemaan heitä toimissaan YK puitteissa antamalla välttämätöntä informaatiota ja myöskin logistista tukea. YK konferenssin aikana meillä on toimistossa pystyssä. Olemme myöskin pysyvän sihteeristön kanssa New Yorkissa. Tässä me pyrimme edistämään YK toimintaa ja auttamaan siinä, missä, mihin YK ei oikein pysty, eli edistämään alkuperäiskansojen oikeuksien suojelua. Olemme vaatimattomasti ja teknisesti logistisesti auttanut äh, kansan, alkuperäiskansojen julkilausumaa laatimista, ja se on hyväksytty myös EUn tuella 2007, ja jossa tunnustetaan äh, alkuperäiskansan ihmisoikeuksien erityispiirteet. Totta kai Tämä kuuluu myöskin YK peruskirjan alaan. 2004 Euroopan unioni on tunnustanut äh, DOSIPin toiminnan ainutkertaisuuden turhaa rumpuamme lyömättä. Alkuperäiskansatkaan eivät halua, että me toitotamme omaa torvea liikaa. Meillä on strateginen tukemme tarjota Genevessä. Että me emme halua väärinkäyttää asemaamme, mutta EU on kuitenkin 2004 äh, tunnistanut meidän erityisaseman ja, ja, ja tunnistanut meidän asemansa rahoitus, rahoituksessa. Ja nyt meillä on sanottu, että meille voidaan antaa erityistatusta ja meidän pitäisi toimia ka- hallitusten välisen elimen ka- kanssa, mutta meidän, meillä on ongelmia tämän kanssa, sillä me olemme puolueettomia ja me, kansalaisjärjestöt eivät ole niin vapaita ja liikkuvia ja joustavia kuin me olemme. DOSIP on pyytänyt minua käyttämään argumentit, jotka on täällä jaettu englanniksi ja ranskaksi, jolla pyrimme oikeuttamaan pyyntömme, joka on, että, että me teille ihmisoikeuksien alivaliokunnalle pyytäisimme teitä tekemään tarkistusehdotuksen Euroopan demokratia- ja ihmisoikeusvälineeseen niin, että dosippia tuettaisiin samalla tavalla kuin Äh, ihmisoikeuksien korkeita edustajia lopettaisin, että olette jo kerran tukeneet meitä 2009. Ja teitä huolestutte kovasti, että jos emme saisi rahoitusta, meillä olisi kovasti vaikeuksia. Totta kai me saamme rahoitusta myös muilta, kuten Sveitsiltä ja Geneveltä, mutta se ei riitä. Emme voi enää tukea alkuperäiskansoja, he eivät enää voi ilmaista kantojaan korrektisti. Ja nyt kun julkilausuma on hyväksytty, sen täytäntöönpanoa toteutua sen täytäntöönpannon seuranta olemassa joka kerta, kun alkuperäiskansoja ei kuulla, he kääntyvät YK ja meidän palveluiden puoleen. Kiitän teitä paljon siitä, että meitä kuultiin. Kiitos Viro. Otamme huomioon teidän toiveenne. Olemme mukana siinä, miten käytetään eurooppalaista demokratisoitumista ja ihmisoikeusvälinettä. Kollegani Howard haluaisi käyttää ne puheenvuoron. Ja voisin sanoa, että nyt voin sitten sanoa hyvää huomenta kollegat, koska täällä on jo lukuisia kollegoja. Herra Howard, aivan lyhyesti voisin myöskin toivottaa tervetulleeksi ystävät ja kollegat. Olen asiantuntija rahoitusastuksessa, joten yhdyn siihen, mitä sanoitte. Tiedän, että Rova Lohpila on paikallakaan yksi esittelijä, joten varmastikin ovat merkinneet huomioon tämän kysymyksen. En ole varma, että ehkä on myöskin muita teitä ratkaista tämä kysymys, mutta haluaisin sanoa, että kun me menemme Geneveen, te aina autatte meitä, te aina mahdollistatte sen, että voimme puhua alkuperäiskansojen järjestöjen edustajien kanssa ja voimme katsoa, miten voidaan vahvistaa Euroopan roolia Genevessä, joten kiitoksia tästä. Ja toinen kommentoinut, että tämän olen tässä parlamentissa esitän ja ihmisoikeusasioissa. Ja siinä Kaivostollisuuden toiminnasta ja sen vaikutuksesta alkuperäiskansojen tilanteeseen. Ja varmastikin tästä voisi olla myös hyötyä. Näyttää siltä, että on ongelmia tulkauksen kanssa, tulkauksen kanssa ranskaksi. Onko se totta? Niin, kiitos Rahauit. Todellakin. Alivaliokunta lähettää edustajansa YK ihmisoikeuskomitean marraskuussa ja varmastikin silloin saadaan ajantasaista tietoa siitä, mitä tapahtuu alkuperäisten kansojen kysymyksissä. Nyt sitten ilmoitusasioihin. Selvästikin Nobelin rauhanpalkinto on asia, jota on syytä kommentoida. Lukuisat tahot tässä parlamentissa ovat jo ylistäneet palkinnon saanutta tunnettua kiinalaista ihmisoikeustaistelijaa Liu äh, Lixao, Baoa. Herra Busek, puhemies, sanoi, että nimenomaan hän ajaa muutosta Eh, ihmisoikeuksia rauhanomaisen keinoja, siitä pitää rangaista vankilatuomiolla. Minä itse sanoin, että tämän palkion antaminen hänellä on oikealla hetkellä ovat muistutus Kiinalle siitä, että ihmisoikeudet ovat universaaleja ja korkea edustaja on sanonut, että hän toivoo, että Liu Xiaobao voitaisiin, että hän saisi mahdollisuuden mennä vastaanottamaan palkinnon mikä on aika diplomaattinen tapa ilmaista se, että pyydetään hänen vapauttamistaan, mutta näin minä nyt tulkitsen tämä, mitä tässä on sanottu. Haluaisin ottaa esille yhden asian, joka huolestuttaa meitä. Viime keskiviikkona EU-Kiina-huippukokouksen lehdistötilaisuus peruutettiin ilman mitään erityistä syytä. Oli tietysti lukuisia syitä, ehkä ei ollut mitään sanottavaa, oli aikatauluongelmia, mutta kansainvälinen lehdistö sai pian tietää, että tämän takana oli enemmän. Neljä toimittajaa Kiinasta, joilla oli voimassa oleva akkreditointi EUn rakennuksiin, heitä estettiin osallistumasta tähän ilmoitettuun lehdistötilaisuuteen. Tietysti on olemassa eri selityksiä, mutta minun tulkintani on, että Kiinan sensuuri, josta me kaikki tiedämme, on nyt saavuttanut Brysselin ja meidän pitää olla hyvin varovaisia siinä, että me salli tämän jatkuvan. Itse asiassa, koska näyttää siltä, että EU osapuoli lopulta päätti, että nämä neljä toimittajaa, joita katsottiin Kiinan taholta turvallisuusiksi, että päätettiin päästä nämä henkilöt sisälle, niin silloin kiinalainen osapuoli päätti, että heitä ei ole kutsuttuja vieraita, jolloin päätettiin sitten peruuttaa koko lehdistilaisuus. Niin, Liu Xiaobon rauhanpalkinto on hyvin ajantasainen muistutus siitä, että aika, jolloin puhutaan Kiinan kanssa ihmisoikeuksista, ei ole ohitse. Emme, emme voi puhua strategisesta kumppanuudesta vain taloudellisessa ja teknisessä yhteistyössä, mutta on muistettava, että on myös rohkeita ihmisiä Kiinassa, jotka ovat yhä enemmän korottaneet ääntään. Ja pääministeri on useaan otteeseen viime viikkoina puhunut siitä, että on tarvetta turvata sananvapaus ja ihmisille oikeus turvata, turvata oikeus arvostella hallituksen toimintaa. Ja siis jopa pääministeri on nyt joutunut sensuurin kohteeksi, koska Kiinan virallinen tiedostomisto poisti nämä kommentit raportoidessaan hänen käynnistään tärkeällä talouden erikoisalueella. Ja on monia ihmisiä, jotka tarvitsevat meidän tukeamme ja Kiinan sensuuria ei suinkaan tarvita täällä Brysselissä. Sitten varapuheenjohtaja Andri Kienen pyynnöstä on lähettänyt kirjeen herra Zhezongille, Kiinan lähettiläälle EU:ssa ja tässä kirjeessä olen ilmaissut meidän syvän huolestuneisuutemme uiguurivähemmistön tilanteesta eh, Xinjiangissa. Lokes eh, ihmisoikeus eh, aktiivisesti on syytetty levottomuuksien edistämisestä alueella ja myöskin Adil Abdijien, joka on, on uiguurijohtajan poika, jonka me tunnemme. kerrottu, että häntä on kohdattu huonosti ja kidutettu vankilassa Xinjiangissa – Tämä tieto on lukuisista lähteistä. On sanottu, että hänen terveydentilansa on kärsinyt vakavasti. Kirjeessä vaadin, että asian näiden syytösten täysi tutkiminen, puoleton tutkimun, että Abdel Abtiminia on kirjoitettu, olisi asianmukainen toimenpide Kiinan viranomaisten taholta. Olen myös vaatinut, että Rova Kurmina Iminin tapaus tutkitaan sen uudestaan. Hän sai elinikäisen tuomion siitä, että hän heinäkuun 2009 luottamuksen aikana Xinjiangin autonomisella alueella laittoi tietoja internettiin. Kollegat, sitten vielä Venäjästä. On lukuisia raportteja, joita on tullut viime viikkoina, että yhä enemmän uhataan ihmisoikeusaktivisteja Venäjällä ennen kaikkea Pohjois-Kaukasian alueella. Minun täytyy mainita erityisesti Rova Makodinovan tapaus 29. marraskuuta alivaliokunta tulee tarttumaan tähän asiaan ja ajattelen EU-Venäjän ihmisoikeuskonsultaatioita. Marraskuussa järjestämme etukäteen tiedotuksen tiedustelaisuuden asiasta. Tarkastelemme, odotamme myös mielenkiinnolla sitä, että saamme lisätietoa Kohonin ö, uudesta arvioinnista, joka koskee ö, EUn ja Venäjän ihmisoikeuskonsultaatioita. Sen lisäksi on mainittava, että poliittiset ryhmät näyttävät päässeen sopimukseen siitä, että ensi viikolla Euroopan parlamentti hyväksyisi kiireellisen päätöslauselman ihmisoikeusrikkomuksista Pohjois-Kaukasian alueella, ottaen erityisesti esille herra Ali Orlovin tapauksen. Muistatte, että herra Orlov edustaa Saharu-palkinnon saajia. Tältä vuodelta hän on Memorial-säätiön puheenjohtaja. Hän on vastaanottu rikosoikeuden perusteella syyte. Syytöksen nostanut Tsetsenian kuvernööri herra Kadirov on valitonta hy- ja hyväksymättömissä olevaa, että herra Orlovia estettäisiin tulemasta Strasburgiin ensi viikolla 21. lokakuuta siitä syystä, että häntä vastaan on syyte. Olemme pyytäneet häntä olemaan paikalla vuoden 2010, kun vuoden 2010 Saharopalkinnon saaja julkistetaan. Joten kollegat, toivon, että teidän ryhmänne tukevat näitä, tätä kiireellistä ajankohtaista päätösasemaa, josta poliisiryhmien puheenjohtajien täytyy tänään tehdä lopullinen päätös, uskoakseni. Ja sitten 2010 Pride-paraati Belgiassa, olette kaikki nähneet sitä raportteja, ja todellakin <clears throat> noin tuhat ihmistä kokoontui tukemaan Pride-paraatia 10. lokakuuta – Monet meistä ovat tukeneet sitä lausunnoilla. Ja uskon, että EUn lähettiläs oli paikalla tässä tilaisuudessa. Ja ö, tämä heijastelee sitä tapaa, minkä EU on hyväksynyt toiminnaksi. Ajattelen homo- ja lesbojen oikeuksia ja mikä on siis ulkoisten edustusten suhde näihin tapahtumiin ja kolman tilanteeseen kolmessa maassa tulkkikorjaamisessa tapahtumasta Belgradissa. Ja Rova Marienkov oli paikalla siis tässä paraatissa. Mutta oli vakavia väkivaltaisia välikohtauksia. Massiivinen poliisisuojelu järjestettiin tätä paraatia varten ja parati tapahtui tyhjillä kaduilla. Kuitenkin monissa paikoissa Belgradia oli vakavia yhteenottoja poliisin ja hulikaanien välillä. Hulikaanit vastustivat tätä paraatia. Kerrottiin, että noin 20 000 ihmistä vastusti tapahtumaa, tapahtumaa jossa oli tuhat ihmistä. Ja nämä johtivat siihen, että yli 150 ihmistä loukkaantui, noin 250 pidätettiin autoja, rikottiin samoin myöskin myymälöiden ikkunoita, joka johti siihen, että yli miljoonan edestä oli vahinkoja. Toivotaan, että Belgrad löytää tien suvaitsevaisuuteen, jossa suvaitaan muita, ja että tämä ei tule toistumaan. Sitten Sudan. Meidän pitäisi toivottaa hyväksyä lämpimästi se päätös, jonka YK on ihmisoikeusneuvosto on hyväksynyt, joka koskee sitä, että on riippumaton asiantuntija Mohan Chande, joka, saa, joka, joka toimivaltuutus uudistettiin, on tärkeää, että hänen toimintansa voi jatkua, koska ne ovat ratkaisevan tärkeitä näinä kriittisinä aikoina, kun Sudanin ihmisoikeustilanne on huonontumassa. Ajatellen tammikuun 2011 kansanäänestystä, joka koskee Etelä-Sudanin itsemääräämistä, joka siis on lähestymässä. Olen myös saanut tiedon siitä, että Kongon demokraattinen tasavalta ajatellen yhteistä kuulemistilaisuuttamme heinäkuussa, että AKT EUn parlamentin yhteiskokouksen työvaliokunta on päättänyt järjestää erityisen kokouksen ihmisoikeuksista Kongon tasavallassa seuraavassa täysistunnossa, joka on Kinshasassa, ja minusta alivalikunnan pitäisi tervehtiä ilolla tällaista kehitystä. Senetin, senaatin puhemies ja monia Kongon parlamentin jäseniä tulee osallistumaan tähän kokoukseen. Ja Louis Michel, joka on EUn puolelta puheenjohtaja, puhemies on myös luvannut ottaa esille kahdenvälisissä keskusteluissaan ne johtopäätökset, joita meidän kuulemisessamme on saatu keskustelussaan presidentti Kabilan ja muiden hallituksen edustajien kanssa. Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätösaseman Kongon demokraattisesta tasavallasta viime täysistunnossa 7. Eh, eh, lokakuuta joka liittyy ihmisoikeuksien ja oikeuslaitoksen epäonnistumisiin kongremaksessa tasavallassa. Ja näin sitten vielä Kirkisiasta. Meidän pitäisi asian Askarovin tilanta pitäisi tutkia, joka on Kirkisaan ihmisoikeusasiantuntija. Hän on saanut ihmisoike- elinikäisen tuomion ja hänen omaisuutensa on takavarikoitu. Jo kesäkuussa kirjoitin Kirkisian äh, lähettiläälle kiinnittää huomioon se, että olemme huolissamme tilanteesta, että hänen oikeuttaan oikeudenmukaisen tuomio, oikeuskäsittelyyn ei ole kunnioitettu. Hän on äh, arvostettu ihmisoikeuksien puolustaja ja hänen edustamansa organisaation toimipaikka on Vasa Gorgon Kirgisiassa. Hän on dokumentoinut ihmisoikeusrikkomuksia ja etnisiä vihamielisyyksiä kirkiisien ja uspekkien välillä Etelä-Kirgisiassa hänen tapauksensa tulee 20.10. Nokenin alueella Jalabanin alueella käsiteltäväksi toivomme, haluan toista vaatimuksemme, että alkuperäinen tuomio että sitä tarkastettaisiin ja muutettaisiin. Kiitos kollegat, että kuuntelitte minua. No niin, ehkä on muuta sanottavaa, herra Howitt. paljon enempää. Tämä oli erittäin informatiivinen, kattava, erittäinen informaatiopaketti. Ja on tärkeää, että laittaa pöytäkirjan, että näin täällä on sanottu ja tuen kaikki asiat, jotka otit esille. Mutta pyydän julkisesti anteeksi. Olen pyytänyt 6. joulukuuta esityslistalle ylimääräistä kohtaa. Me valmistamme näitä asioita. Minä olisin pitänyt ottaa asia aikaisemmin mutta business ja human äh, ihmisoikeudet raportin kirjoittajan Suomessa joulukuussa. Tiedän, että esityslista on täynnä, mutta olisi erittäin tärkeää, että he tulisivat kokoukseen silloin, joten äh, en voi vastustaa mahdollisuutta ottaa tätä tänne esille. Herra Howitz, business ja ihmisoikeudet on asiasta on paljonkin puhuttavaa, joten teemme parhaamme, jotta toivon voitaisiin ottaa huomioon herra Schaken kanssa. Maritse Schaken teki ja teille kaksi kysymystä komissiolle neuvostolle liittyen kansainvälisiin telekomstandardeihin ja valvontateknologian vientiin sellaisiin maihin, joissa teknologiaa käytetään toisen ajattelua ja ihmisoikeuden suojelijoita vastaan ja Tätä siis saamme vahvistetun keskustelun siitä, mitä EU voi tehdä ihmisoikeuksien suojelulemiseksi tällä tärkeällä bisnesalueella. Voisinko mainita, että meidän kuulemisemme, joka liittyy internetin ja ihmisoikeuksiin kesäoike- kesäkuussa, johti siihen, että Nokia Siemens Network tunnusti tuossa kokouksessa. Yritys tunnusti, että he olivat toimivat Iranissa tilanteen väärin ymmärtäen. He ovat nyt hyvin yhteistyöhaluisia ja haluavat ottaa osa ihmisoikeuksien suojeluun, mutta he ovat hyvin huolestuneita, että heidän kilpailensa EU-sta ja Kiinasta eivät kovinkaan innokkaasti suhtaudu yhtä maltillisesti tiettyihin bisnessopimuksiin, jotka saattavat haitata ihmisoikeuksia. Nyt täytyy siirtyä pääkeskusteluun. 10. lokakuuta on maailman kuolematomia vastainen päivä. Mutta kun e EUn prioriteettien joukossa on kuolematomia täysi kumoaminen kautta Euroopan, on aivan oikein, että meillä on asiaan liittyvä kuuleminen. Ja meillä on kunnianarvoisia vieraita ensiksi Klein Stafford Smith, joka on ihmisoikeusjuristi ja, ja Reprieve-nimisen brittijärjestön edustaja. Minulla on kunnia, että olette täällä, koska työskentelette kovasti pelastaakseni EU-kansalaisia, kuolematuomiota odottavia kansalaisia kautta maailman. Haluamme saada Alejandro Souza, joka on Meksikon, Meksikon suurlähetystön juridinen neuvonantaja. Ja tiedämme, että on paljon Meksikon kansalaisia, jotka odottavat kuoleman tuomioita Yhdysvalloissa. Ja meidän on varmasti saatava tietää lisää tilanteesta. Sitten Rafael Shenul Hazan, joka on maailman kuolemantuomion vastaisen liiton äh, toimitusjohtaja ja herra Michel Tielemans, joka on Kohomin puheenjohtaja. Ja toivotan myös lämpimästi Rava Veronique Arnon paikalle. Hän on DG ulkosuhteista ja vastuussa ihmisoikeuksista. Johdannonomaisesti meidän pitäisi muistuttaa itseämme sitä, että Euroopan unioni on voimakkaasti sitoutunut tähän asiaan viimeisen datan mukaan on 154 aluetta, jotka ovat muodossa tai toisessa päättäneet luopua kuolemantuomiosta. Ja kuten Lohvoila totesi parlamentin keskustelussa viime viikolla, tämä on menestystarina. Mutta lopullinen tavoitteemme ei ole vielä saavutettu. Maailmassa on 40 maata, joilla on vielä kuolemantuomio. tuomio lakikirjassa. Ja sitten 2008 maita oli 48, joten maat, jotka säilyt, ovat säilyttäneet kuolemantuomion, niiden määrä laskee 2009 maat, jotka täytäntöön panevat kuolemantuomion on 18, eli määrä on merkittävästi laskenut. Kuolemantuomio askettainen vähentyminen on selvää myös sikäli, että niiden maiden määrä, jotka yhä säilyttävät kuolematomien maksimitoiminnan on vähentynyt. 2009 tilasten mukaan ainakin 5679 telotusta kuolemantuomata täytäntöön pantiin, joka on laskenut ainakin 5735 2008, joka on pikkasen alhaisempi kuin 2007 luku, joten hiit, tässä on tällainen maltillinen myönteinen trendi. EUlla on voimakas periaatteellinen kanta kuolemantuomiota vastaan. Maailmanlaajuinen kuolemantuomion kumoaminen on yksi EUn ihmisoikeuspolitiikan päätavoitteesta. Ja siellä, missä kuolemantuomio on yhä olemassa, EU vetoaa siihen, että sen täytäntöönpanoa jatkuvasti rajoitetaan niin, että sen täytäntöönpanoa kansainvälisten standardien mukaisesti. Ja mikä tärkeintä, tämä tulee esille jälleen YK yleiskokouksessa lähiviikkoina. Euroopan parlamentti hyväksyi julkilausuman, joka liittyy maailman kuoleman tuomion vastaiseen päivään. Ja tämä hyväksyttiin 70. Euroopan parlamentin puhemies 8. lokakuuta puhuja asiasta Euroopan unioni ja Euroopan neuvosto antavat yhteisen julkilausuman ilahduttavasti samana päivänä. Eli taas näkyy, että voimme yhdenmukaistaa Euroopan unionin Euroopan neuvoston työtä. Kaikki nämä asiakirjat ovat täällä dokumentoinnissa, dokumenteissanne mukana. Ja lopuksi, ennen kuin annan puheenvuoron kunnianarvoisille vieraspuhjille, mainitsin alleviivasin Dr. Clive Stephen Smithin työtä. Kokouksen jälkeen on lehdistön kokous kello yksi. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Mutta tohtori Clive Stafford Smith pyytäisin teitä esittelemään tutkimuksen, joka liittyy EU-kansalaisiin, jotka odottavat kuolemantuomiota. Uskoakseni voitte rajoittaa esityksen noin 10 minuuttiin. Sitten voimme järjestää toisen kierroksen esittää kysymyksiä ja kommentteja. Toivottavasti Stefan Smith. Ah, there we go. Even as a lawyer, I'll try and limit myself asianajanakin pidin rajoittamaan puheenvuoron 10 minuuttiin. On ilo olla täällä pidestä suuressa arvossa. Haluaisin esittäytyä sekä amerikkalaisena että brittinä, jota voi puhua tänään teille, jos puhuttele tänään amerikkalaisena, niin olen ilkeänsä roolissa, siis maasta, jossa on kuolemantuomio. Kiitos työstä, jota te kaikki olette tehneet. Todellakin viime yönä sain myöhään kirjeen kollegata Kaliforniasta, Michael Melman, hän edustaa 700 vankia, jotka ovat odottamassa kuolemantuomion täytäntöönpanoa Yhdysvalloissa. Ja hän haluaisi korostaa sitä, mitä minäkin, että me olemme kiitollisia teille siitä työstä, jota te olette tehneet kuolemantuomion kumoamiseksi. Viime kädessä te tulee varmaan viemään meidätkin vaikka vastustamme sitä kirkuen sivilisaation piiriin ja poistamme kuolemantuomion. Haluaisin korostaa vielä sitä, että tänään puhun ö, Reprievin johtajana. Me olemme saaneet rahoitusta Euroopan komissiolta ja, ja haluamme antaa, en halua antaa tästä kuvaa, että saisimme rahaa Euroopalta, mutta on tilanne se, että meitä on Yhdysvalloissa ihmisiä, jotka työskentelevät 30 vastaan myöskin muualla. Ja henkilökohtaisesti minä olen edustanut yli 300 vankia, jotka ovat suoraan joihin suoraan on kohdistunut kuolemantuomion uhka, joten voi nähdä, mitä voidaan tehokkaimmin auttaa ihmisiä, jotka ovat kohtaamassa teloituksen. Me puhumme siis siitä, mitä sanotte, mikä on yhteistyö. Ei ole olemassa mitään sellaista, mitä me pyytäisimme, mitä ei olisi erityinen tie mennä eteenpäin, mutta me haluaisimme harjoittaa yhteistyötä kunkin hallituksen kanssa – jotta voitaisiin saada aikaan tehokkain tapa puuttua asioihin. Haluaisin sanoa, kun herra Suusa ja Meksikos on paikalla, he ovat erinomainen esimerkki siitä, miten toimia parhaiten asiassa. Yhdysvalloissa Meksikon hallitus on tukenut meksikolaisia, jotka ovat odottamat kuolinatoimien täytäntöönpanoa, ja tämä ei ole verrattavissa minkään muun maan toimintaan, joten voimme oppia heiltä hyvin paljon. Hyvät ystäväni ovat tehneet työtä tämän meksikolaisen hankkeen puitteissa – jos saa tukea Meksikon hallitukselta, on Meksikon, joka odottaa kuolemantuomio tota- täytäntöönpanoa Yhdysvalloissa, on viisi kertaa enemmän mahdollisuuksia välttyä kuolemantuomiolta. Ja tämä osoittaa sen, mikä on tärkeintä, mistä voimme puhua tänään. Hyöty, joka syntyy siitä, että EU tai jäsenvaltio suoraan puuttuu tilanteeseen silloin, kun kysymys on heidän kansalaisistaan. Tätä ei voida aliarvioida millään tavoin. on edustanut herra Ingramia näin 1995 Niki ja minä olimme syntyneet samassa raitaalla sairaalassa Cambridgeissa ja katsoin äh, Katso, mitä hänet, hänet telotettiin sähkötuolissa, koska silloin Britannian hallitus, että jos Britannian hallitus yksinkertaisesti olisi pyytänyt äh, armahtamista, niin mm, nekin olisi edelleenkin hengissä. Olen iloinen siitä, että Britannian hallitus on muuttanut lähestymistapansa ja on puuttunut hyvin voimakkaasti silloin, kun on ollut kysymys Britannian kansalaisten tilanteesta Yhdysvalloissa tai muissa maissa. Me olemme tehneet työtä brittien kanssa pari kuukautta sitten niin Ravelin tapauksessa, ja pitkälti brittien toimenpuu asian puuttumisen ansiosta on, on se mahdollista ollut, että tähän toimi, tätä tuomiota ei pantu toimeen. Olemme voineet nähdä, että on ollut ennen kaikkea eurooppalaisia hallituksia, jotka ovat puuttua näihin asioihin. Myöskin tapauksissa, jossa henkilö ei ollut heidän kansalaisensa, mutta ei ollut yhteyksiä johonkin Euroopan maahan. Esimerkiksi Hank Skinner aivan äskettäin, hän, hän armennettiin 35 minuuttia ennen tuomiota, mutta koska herra eh, Sarkosi puuttui asiaan, herra Skinner on naimisissa ranskalaisen kanssa, hän oli ranskalainen, mutta koska herra Sarkosi puuttui asiaan, hänet pelastettiin. Jäljellä oli 35 minuuttia enää. Tämä ei ole mitenkään epätavallista eräs asiakkaani pelastettiin, kun aika oli jälleen enää 58 sekuntia. Asian puuttuminen ei voi koskaan olla liian myöhäistä, ja se oli koskaan liian vähäistä. Siksi se, mistä me puhumme nyt, on siis se, miten eurooppalaisten asioihin puuttuminen voidaan saada tehokkaammaksi. Ensimmäinen asia, joka täytyy tehdä, on identifioida henkilöt, jotka ovat kohtaamassa kuolemantuomion ulkomailla. Ja Reprievissä meillä on hanke Yhdysvalloissa, jossa tutkimme kaikkia kolmea henkilöä, jotka ovat odottaessa kuulementumita selvittääksemme, ketkä heistä ovat eurooppalaisia tai muita ulkomaalaisia. Mike Norman, joka on kirjoittanut teille, kirjoittaman kirjeen Kaliforniasta, hän on tehnyt sen arvion, että on ainakin 50 5, 54 erilaista kansallisuutta ja ainakin 150, joilla on läheisiä yhteyksiä, äh, anteeksi 50 henkilöä, jotka ovat ulkomaan kansalaisia Kaliforniassa, heistä 150, joilla on yhteyksiä kolmansiin maihin ja Yhdysvallat on vain pieni osa tätä ongelmaa. Pakistanissa on 7500 henkilöä, jotka odottavat kuolemantuomion täytäntöpanoa. Se on kaikkein pisin kuolemantuomio-odottajien jono maailmassa. Me edustamme lukuisia Britannian kansalaisia siellä. Kukaan Pakistanissa eh, ei tiedä, kuka on jonossa, joten meidän tehtävämme on ollut siis ensinnäkin selvittää ketkä ovat jonossa ja ketkä siis ovat ulkomaalaisia. Sen selvittäminen on valtava tehtäviä. Työtä on siis paljon jäljellä. Tämä on yhteistyötä jossa on ollut paljon hyötyä siitä, että on ollut näitä Fokien kanssa äh, Brysselissä näiden ihmisten selvi, selville saamisessa. As, ala, jossa meillä on oikeus puuttua asioihin, Yhdysvaltain ulkoministeri on sanonut, että yksi äh, viranomaisten tehtävä on auttaa äh, kansalaisia, jotka ovat kohtaamassa vankilatuomioon. tämä on aivan laillisin tapa toimia. Ja siksi se, että annetaan inhimilliset kasvot tätä kautta myöskin EUn toiminnalle kumota kuolemantuomio. Kysymys kuuluu tietysti, miten voidaan puuttua asiaan tehokkaimmin. Meksikolaiset voivat kertoa meille pitkälti, miten he toimivat, ovat toimineet aivan erinomaisesti. Ja me Repriivissä olemme harjoittaneet yhteistyötä brittien, mutta myös yhä enemmän muiden maiden kanssa. Ja haluaisin ottaa esille sen, että vasta pari viikkoa sitten Ukrainan oikeusasiamies oli hyvin avulias, antoi meille tukea hyvin pikaisesti ja auttoi erään heidän kansalaisessa tapauksessa, joka oli odottamassa Virginiassa kuolemantuomion täytäntöönpanoa. Mitä voimme kertoa hallituksille, kansalaisjärjestöille Euroopassa, kansalaisjärjestöille muissa maissa, jotta voimme identifioida ongelman ja puuttua näiden kansalaisten puolesta asiaan? Ei vain siksi, että Euroopan kansalaiset, joita haluamme auttaa, vaan siksi, että tällaisella yhteisellä interventiolla me voimme, olemme voineet ottaa paljon muita ihmisiä, jotka ovat olleet odottamassa kolmen tuomion täytäntöönpanoa näissä maissa. Kun olen Jemenissä puhuessani joidenkin jemeniläisten kanssa, jotka eivät ymmärtäneet, että kuolemantuomioissa olisi mitään epätavallista, olivat aika yllättyneitä, kun minä vastustin kuolemantuomiota. Joten tuomalla tällaiset asiat esille, ja kun puhumme omien kansalaistujien puolesta ja edustamalla ihmisiä, jotka ovat odottamassa kuolemantuomiota, me odotamme, edustamme erästä henkilöä nytkin, joka Jemenissä odottaa kuolemantuomion toteuttamista, me autamme myös huomattavasti muita vankeja. Niin, ajatellaan miten paljon minulla on harmateuksia sitä, että olen edustanut kuolemantuomion odottajat odotan kovasti aikaa, jolloin tätä ongelmaa enää ei ole, mutta aikaa on edelleenkin paljon jäljellä. Ja odotan mielenkiinnolla keskustelua tästä, mutta odotan nyt siihen saakka, kunnes päästään keskusteluun. Kiitos. Kiitos. Olette vähän lyhytsanainen. Minä luulen, että puhun kahdeksan minuuttia. Amerikan äh, tuomioistuimessa saa nimittäin sormilleen, jos puhuu liian pitkään. No niin. Pyyttäisimme herra Salsaa puhumaan. Olemme kuulleet, miten ratkaiseva Meksikon hallituksen rooli tässä kampanjassa on erityisesti ihmisten auttamiseksi tilasta, jossa odottavat kuolemantuomioita. Pyytäisin teitä puhumaan sen kolme minuuttia. Muchas gracias, muchas gracias. Kiitoksia. Kiitos kovasti puheenjohtaja tästä kutsusta tähän kuulemistilaisuuteen. Näin voimme kertoa teille siitä, mitä Meksikon hallitus ja sen ulkoasianpalvelu on tehnyt, jotta kuoleman tuomion saaneiden ihmisoikeuksia voidaan kunnioittaa. Hallitus käyttää kaikki mahdolliset diplomaattiset ja juridiset keinot, joita sillä on käytössään. Olemme todella alkaneet käyttää kaikkia mahdollisia välineitä sekä kansallisia että kansainvälisiä keinoja. Ensimmäinen kerta oli 1999. Inter-Amerikan äh, tuomioistuimessa. Tuolloin käsiteltiin konkreettista tapausta siitä, että ulkomaalaiset joutuisivat kuolemantuomion kohteeksi, eikä heille välttämättä ilmoitettaisi heidän oikeuksistaan kyllin hyvin. Ja tämä oli ensimmäinen tärkeä tapaus, ennakkotapaus, jota käytettiin myöhemmin sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla. Ja se oli yksi alueemme tärkeimmistä ihmisoikeusalan aloitteista. ulkosuhteiden hallinnon sihteeristö vuonna 2000 otti käyttöön uudenlaisen oikeusavun välineen ulkomaalaisille tai niille, jotka ovat kuolemantuomion kohteena Yhdysvalloissa. Ja vuodesta 2001 lähtien tätä on laajennettu esimerkiksi niihin meksikolaisiin, jotka ovat tehneet rikoksen ja saattavat joutua kuolemantuomion kohteeksi. Ja tässä on mukana konsulaarinen palvelu Enclap. Tähän ohjelmaan lähdettiin, jotta voitaisiin estää meksikolaisten kuolemantuomion kohteeksi joutuminen. Heille haluttiin antaa juridista ja teknistä apua, oikeusapua Pohjois-Amerikan lainsäädäntö on välillä hyvin monimutkaista kuolemantuomion käsittelyssä ja julkis hallinnon työntekijöille haluttiin antaa materiaalia kansainvälisestä lainsäädännöstä, jotta voidaan todella kumota kuolemantuomio. Tästä onkin ollut usein paljon apua. Ja tällainen lieventävä tutkinta käsittää esimerkiksi sen, että tut- haastatellaan todistaja Meksikossa ja jotta todella käytetään kaikki keinot siihen, että kuolemantuomio voidaan kuumota. Ja tämä ohjelma, kuten sanoin, on kehittynyt varsin pitkälle. Nyt se valvoo sekä suojelutapauksia että Yhdysvaltojen viranomaisia, jotta voidaan määrittää se hetki, milloin puolustusaseen täytyy puuttua tilanteeseen kuolemantapausjutuissa. Usein tässä täytyy toimia varsin pikaisesti ja mukana täytyy olla konsulaatin sekä muiden viranomaisten edustajia ja usein on havaittu se, että usein pidätyksen alussa on tärkeää toimia, jotta voidaan estää kuoleman tuomion langettaminen. Näin ollaan saatu konsulaatteihin pysyvää kapasiteettia, oikeushenkilöstöä. Meillä on 50 konsulaattia. Yhdysvalloissa se on kaikkein tärkein alue Meksikolle tässä mielessä. Ja me todella pyrimme tätä kautta, tämän verkoston kautta suojelemaan Meksikon kansalaisia. Meillä on useita asianajajia, jotka ovat keskittyneet kuolemantuomiokysymyksiin ja paljon erityisasiantuntijoita psykiatriasta, neuropsykiatriasta ja niin edelleen. Nyt haluaisin hieman tuoda esille jotakin lukuja. Kuten Stafford sanoi, haluan kiittää häntä hänen puheestaan. Ohjelmalla on saatu vähennettyä meksikolaisten kuolemantuomioita todella paljon. 545 tapauksesta on päästy mahdollisesti paljon pienempään lukuun, yhteen prosenttiin. Ja nyt ennen kuin päätän puheen, niin haluaisin todella kiittää EUta sen tekemästä työstä tässä asiassa ja kirjeestä korkealta edustajalta Samoin kiitän kaikkien äh, Euroopan neuvoston ja kaikkien äh, suurlähetystöjen tekemää työtä, Euroopan parlamenttia ja äh, kansalaisjärjestöjä, jotka jatkuvasti tekevät työtä tämän asian torjumiseksi. Thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia, herra Sofa. Noista tiedoista, joita kerroitte Meksikon toiminnasta ja sitä pyynnöstä, jonka sitten koskien yhteistyön vahvistamiseksi. Ja nyt pyytäisin herra Rafael Hassania, Shanui Hassania, joka on maailman kolman tuomion vastaisen liiton toimitusjohtaja. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Olen ranskalaisen järjestön puheenjohtaja, joka vastustaa kuolemantuomioita olen myöskin sotakoalition pääsihteeri. Sen kuuluu yli sata järjestöä kautta maailman. Ihmisoikeus oli valiokunnan puheenjohtaja pyysi minulta lyhyttä yhteenvetoa kuolematomista. Meillä oli juuri kahdeksas maailman kolman tuomion vastainen päivä. Nyt on hyvä hetki miettiä, mitkälainen vuosi meillä oli. Ensimmäinen havaintoni on, että että merkittävää edistymistä kuolemantuomion kumoamiseksi on tapahtunut. 139 maata on kumonnut de jure tai de facto tuomion. 58 maata tai aluetta yhä käyttävät tuomiota rangaistuksena ja se on yhä voimassa oleva tuomio. 2000 maata viime vuonna vaan toteutti kuolemantuomion. Nämä luvut osoittavat, että Kummaamista, kumoami, liikehdintä kummaamiseen on merkittävästi lisääntynyt. 22 vai 35 maata oli kumonnut vuonna 1981, ja nyt kaksi kolmasosa maista on joko de jure juridisesti tai käytännössä lopun siitä. Nyt 2008 Burundi ja Ruanda, Togo 2009 tai Uuden Meksikon osavaltio 2009 ovat viimeisimpiä esimerkkejä. Siitä huolimatta, jollakin alueella tilanne on hankala, kuten tiedätte. Ensinnäkin Kiinassa mainitsitte vaikean ihmisoikeustilanteen tuossa maassa. Meillä on aita transparenssiongelma liittyen kolme tuomioon ja myöskin kolme tuomioiden määrään liittyvä ongelma. Me arvioimme, että 6000 teloitusta vuodessa täytäntöön pantaisiin. Mutta vain 2009 ainoastaan 714 teloitusta täytäntöönpanoa julkituotiin virallisesti. Lähi-itä on toinen tärkeä alue. Is islamilaisissa maissa tilanne hankala. Maissa, joissa on sharia-laki voimassa, erityisesti Iranissa, jossa yli 388 teolotusta 2009 ja 2009 vaalien vanavedessä tämä. Ja sitten Yhdysvallat on tullut ja tullut mainittua 2009 11 maata. Te loitte 52 ihmistä. 3280 ihmistä odottaa kuolemantuomiota. Nämä luvut osoittavat myöskin että kuolemantuomioiden määrä tässä maassa on vähentynyt. Yhdysvallat on yksi harvasta demokratiasta, yksi seitsemästä, jossa ihmisiä tuomitaan kuolemaan ja teloitetaan. Yhdysvallat on vastaesimerkki, jota monet maat käyttävät ää, kuolemantuomion oikeuttamiseksi. Ja sitten sana uhreista. Ihmistä, jotka on tuomittu kuolemaan. He saattavat olla naisia, homoseksuaaleja Iranissa, alaikäisiä viime kolmen vuoden aikana 25 alaikäistä on Jemenissä, Iranissa ja Saudi-Arabiassa äh, teloitettu. Heillä saattaa olla myöskin kognitiivisia rajoitteita tai mielisairauksia. Virginiassa toimittiin kuoleman henkilö, jonka älykkösasamäärä oli siinä 772 kieppeillä. 70-72 saattavat kuulua etnisiin tai uskonnollisiin vähemmistöihin. Esimerkiksi saattavat olla maahanmuuttajia Persialahden maissa. Kyse saattaa olla myös poliittinen sorto, kuten Iranissa, Kiinassa ja monessa muussa maassa. Lopuksi haluaisin alleviivata tulevaisuuden trendejä ja taistelun uusia rintamia maantieteellisesti. lähi Aasia ja Yhdysvallat ovat yhä prioriteetteja, mutta olemme myös huolestuneita tilanteesta Väli-Amerikassa, erityisesti Guatemalassa ja Nicaraguassa, jossa käydään keskustelua kuolemantuomioon palauttamisesta. Ja teemoittain huumekauppa on erittäin problemaattinen kysymys viimeisen kahden vuoden aikana ja tulevaisuuden kannalta. Monet maat haluavat palauttaa kuoleman syyn toimia tästä syystä Etelä-Amerikassa ja Väli-Amerikassa – monet toimet liittyvät Kiinassa ja Aasiassa huumekauppaan. Ja sitten on tämä terrorismiargumentti. Tämä on erittäin tärkeä kysymys seuraavina parina lähinnä vuonna ainakin. Ja tämä kytkös islamin ja kuolemantoimien välillä, kytkös sharia-oikeuden ja kuolemantoimien välillä on tärkeää ottaa huomioon tulevaisuudessa. syitä toivoon. Esimerkiksi Mongoliassa, Belarusissa. Suhtaudumme optimistisesti Belarusiin, valko -Venäjään. Gabon, Malin, Benin ja monet muut Afrikan maat antavat myös toivoa. Ja Aasiassa on poliittista tahtoa, että ihmisiä ei teloitettaisi Pakistanissa ja Indonesiassa esimerkiksi. tuomion kumoamistendenssi myös vahvistui, koska kansalaisyhteiskunta, hallitukset, kansainväliset organisaatiot ja Euroopan unioni esimerkiksi työskentelevät yhdessä. Esimerkiksi maailmaa kolmatomien vastaisen kongressin puitteissa, jota ICPM organisoi. Ja myöskin Espanjan hallitus on lanseerannut viime viikolla Madridissa aloitteen tähän liittyen. Joten marssi eteenpäin on väistämätöntä. Thank you very much also for your... Kiitos myös myönteisistä kommenteista niiden maiden osalta, joista puhuitte siitä, miten lopulta voidaan kumota kuolemantuomio. Mainitsitte myös valko joka tietysti on erityinen tapaus, koska se on yksi niistä maista – jotka kuuluvat Euroopan unionin itäisen kumppanuuden piiriin ja jonka kehitystä täytyy seurata hyvin tarkasti. Nyt kääntyisin Euroopan toimielinten puoleen. Meillä on herra Tiilemans, joka on Kohomin puheenjohtaja, joten olkaa hyvä. A tout grand merci, madame la présidente. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä aluksi kutsustanne ja samoin samalla tavalla tervehdin kaikkia alivaliokunnan jäseniä. Rouva puheenjohtaja, tällä hetkellä tänään tulen painottamaan puheenvuorossa erityisesti päätöslauselman luonnosta, jota ollaan valmistelemassa YK yleiskokouksessa. Ja meitä, meitä kuultaisiin paremmin YKssa. Minä tulen puhumaan englanniksi. Uh, Muistetaan, että kun valmistelimme 18 kuukauden ohjelmaa kolmelle puheenjohtajamaalle, eh, Espanja, Belgia ja Unkari, kuolemantuomio mainittiin yhtenä tärkeimmistä prioriteeteista ihmisoikeuksien alueella ja sovittiin, että kuolemantuomion poistaminen säilyisi myöskin EUn kansainvälisellä agendalla. Siksi Belgia päätti omistaa yhden EUn työryhmän eh, EUn kansalaisjärjestöfoorumilla kuolemantuomiolle. Tämä kansalaisjärjestöfoorumi järjestettiin 12. ja 13. heinäkuuta ja yleisenä teemana oli EUn ihmisoikeusvälineet ja Lissabonin sopimus valitseva tilanne ja tie eteenpäin. Tässä työryhmässä, joka omistautuu erityisesti kuolemantuomiolle ja, ja sille, mikä sen yhteys voisi olla Lissabonin sopimukseen ja miten muutokset, joita Lissabonin sopimus on tuonut, voisivat edistää muutoksia. Näissä yksissä kansalaisyhteiskunta teki erinäisiä suosituksia, en aio puuttua niihin sen kummemmin, mutta otan esille avain neljä suuntaa, jotka otettiin esille. Ensinnäkin johdonmukaisuus, politiikassa, jota EU harjoittaa. Toiseksi yhteistyö luonnollisesti muiden jäsenvaltioiden ja osapuolten kanssa kansalaisyhteiskunnassa. Kolmanneksi koulutus, tietoisuuden lisääminen sekä kotimaassa että ulkomailla. Ja neljänneksi tehokkuus, joka merkitsee sitä, että käytetään kaikkia välineitä, jotka ovat käytössä ja arvioidaan myös sitä, missä voidaan toimia paremmin. Kaksi näistä suosituksista, täsmällistä suosituksista, on sellaisia, joita haluan ottaa esille erityisesti. Ensinnäkin foorumissa syntyi johtopäätös, että seminaarien järjestäminen kansallisten parlamenttien jäsenille, samoin kuin se, että luodaan verkosto, johon kuuluu parlamentin jäseniä, ja joka ajaa kuolemantuomion poistamista, oli asia, joka sai tukea. Toiseksi, se, että edistetään avoimuutta silloin, kun on kysymys maista, jotka ovat vastustavalla kannalla, että saadaan tietoa teloituksista, että nämä tiedot toimitetaan korkealle edustajalle, Rova Ashtonille. Miksi minä otan näitä kahta suositusta erityisesti esille? syy on se, että Euroopan parlamentilla on suurempi rooli siinä, että luodaan tällainen verkosto muiden parlamenttien kanssa, olipa kysymys äh, kansallisista ja alueellisista parlamenteista. Sitten YK. On lukuisia kertomuksia, joita on toimitettu EUn eri tahoille, ennen kaikkea kaikkea YK pääsihteerille äskettäin, ja kuten saatamme tänään kuulla kansalaisyhteiskunnan edustajilta, todellakin on trendi, joka on menossa siihen suuntaan, että kuolemantuomioiden täytäntöönpano keskeytetään tai kuolemantuomio jopa poistetaan. Tämä korostaa myös sitä tosiasiaa, että olisi välttämätöntä, että ne maat, jotka ovat ylläpitäneet kuolemantuomion, olisivat avoimempia. Yksi huolenaiheista, joita YK on pääsihteeri ottanut esille, on ollut luotettavan tiedon puute silloin, kun on kysymys teloituksista. Ja yksi teidän puhujistanne otti esille tämän ongelman ja mainitsi yhden maan. Miten me sitten aiomme edetä asiassa YK täysistunnossa? Tänä vuonna me, ja kun sanon me, ei, tämä ei tarkoita koko EUta, vaan hyvin suurta ryhmää maita, jotka näkevät asian samalla tavoin. Tässä on hyvin tällainen aluetta kattava lähestymistapa. Nämä maat tulevat siis esittämään päätöslauselmaa ensimmäiselle ja kolmannelle YK-komitealle, siis täysistunnon komitealle ja sitten täysistun itselleen. Tärkeintä on se, että tämä päätöslauselma vahvistaisi ja heijastelisi tätä vahvistuvaa trendiä, jolla että tuetaan sitä, että tuomioiden täytäntöpano keskeytetään ilman, että muutenkin vietäisiin pohjaa pois aiemmilta päätösmiltä, jotka on hyväksytty vuonna 2007 ja 2008 tästä samasta kysymyksestä. Siis meidän keskeinen tavoitteemme on saada lisää ääniä tukemaan tätä päätöslausemaa. Viimeksi päätöslauselma sai tukea 89 YK jäsenvaltiolta, kun 105 eh, äänesti sen puolesta. Se osoittaa sitä, että tässä syntyy tukea yli eri alueiden. Ajatellen lukuisaa määrää jo niistä, jotka ovat mukana tässä asiassa. Haluttiin olla task force, jossa olisi mukana avaintoimijat kaikista alueryhmistä YK on sisällä, ei pelkästään EUsta, jotta voidaan tukea prosessia, tukea sitä työtä, jotta saadaan aikaan niitä, jotka ovat mukana tällaisen päätösohjelman esittämisessä. EU on tietysti mukana tässä task forceissa, mutta haluan mainita myös muita maita, jotka ovat mukana siinä. Angola, Argentiina, Burundi, Chile, Itä-Timori muun muassa. Ja lopuksi viimeisimpiä uutisia New Yorkista. On olemassa teksti, josta on sovittu. Josta tämä tapahtuu siis hyvin nopeasti. Ja jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, tai Task Forcein ja perussuomalaisen esittäjäryhmän mukaisesti, suunnitelmien mukaisesti tämä tullaan esittämään YKlle ensi viikolla. Haluan myös ottaa esille sen, että työn EU ja muut Task Forcein jäsenet ovat käynnistämässä massiivisen kampanjan, jotta voidaan turvata tuki päätösohjelmalle. Loppaaminen tulemaan intensiivistä ja se jatkuu siihen saakka, kunnes, tämä, kunnes tästä päätösohjelmasta on äänestetty. Ja sitten ehkä vielä viimeisenä kommentteina se, että olemme ymmärtäneet kun olemme yhteydessä maihin, jotka ovat ylläpitäneet kuoleman tuomiota, jotkin niistä ovat lähempänä meitä kuin toiset, että ne tulevat äh, jättämään reagoimatta silloin, kun tästä äänestetään. Tässä välttämättä siis nekin se valtiot, jotka eivät pysty tukemaan joskus harjoittavat kanssa yhteistyötä, tämä on hyvä merkki siitä. Toinen asia on sitten se, että päätösohjelman lisäksi on tärkeää korostaa sitä, että EU kahdenvälisissä kontakteissaan järjestelmällisesti ottaa esille kuolemantomien kysymyksen kumppanimaiden kanssa vuoropuheluissa ja konsultaatioissa. Ja haluan korostaa myös sitä, että erinäisten maiden kanssa, itse kaikkien maiden kanssa olemme pyrkineet saman aikaan mahdollisimman laajaa lobbausta aika ajoin varovaisesti, joskus hyvinkin näkyvästi, joskus julistuksilla. Ja on lukuisia esimerkkejä tästä politiikasta. Ja tietyssä määrin voi aina kysyä itseltään, onko tämä riittävän tehokasta, mutta tärkeää on, edelleen välittää tämä poliittinen viesti kaikille maille ilman, että on mitään kahta eri tapaa mitata asioita ja osoittaa se, että EU edelleenkin taistelee kuoleman tuomiota vastaan. Kiitos herra Tilmans ja kiitos myös siitä, että selititte, mikä on asioiden tilanne YK on yleiskokouksen päätösaseman osalta. Oli ilo kuulla siitä. Ja nyt Rova Agno, Euroopan komissiosta. hyvä. kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kuten itsekin alleviivasitte, e on prioriteetti kaikissa toimintamuodoissaan otamme kuoliman toiminta vastaan ja mennä suunta viivat vanhimmat ovat niiden jäsenvaltioiden antamat suunta viivat ihmisoikeuskysymyksissä ja, ja 98 hyväksyttiin ensimmäiset liittyen kuolemantuomita, ja kuten tiedätte, Rava Ashton on tehnyt kuolemantuomista yhden henkilökohtaisista prioriteetteistaan, kuten parlamentin edessäkin totesi tämän vuoden alussa. Haluan vähän tarttua siihen, mitä kollegat sanoivat, ja sitten laittaa tämän IASn konteksteihin. On tärkeää pyrkiä yhä johdonmukaisempaan ja koherentimpaan politiikkaan, mitä tulee välineisiin ja toimijoihin, välineiden suhteen. Michel Tillemans selittikin jo, mitä lobbausta me teemme YK yleiskokouksessa ja mitä toimenpiteitä meitä on EUn esittelemän päätöslauselman tueksi. Tämä on jo kolmas samantyyppinen. Hän mainitsi myöskin toimemme, kahdenväliset toimemme viime vuonna. Meillä oli noin 30 tällaista, eli karkeasti yksi työviik- per työviikko, erityisesti Iranin ja Yhdysvaltojen suhteen. Ja myöhemmin selitän, miksi esimerkiksi Kiinan tapauksessa tässä on valtava kuilu. Me järjestämme konferensseja ja seminaareja, sillä meistä on tärkeää, kuten Michelle Tilmans totesi, lisätä ihmisten tietoisuutta ja, ja parlamentaarikot monissa maissa, varmasti EU-sakin, ovat usein kuolemantuomion puolesta, joten meidän täytyy myös politiikan sekä yliopistojen tasolla kaikin keinoin selittää, että kysymys on väline, joka e- on eettisesti tuomittava, on myöskin täysin tehoton. Ja kuten kollegat Ripriivistä ja, ja ihmis, kolmatomien vastaista verkostosta ovat todenneet, meillä on tämä väline, jota Euroopan parlamentti suosii, ja josta me teitä aina kiitämme, toista, me kiitämme tätä toistamme Euroopan demokratia- ja ihmisoikeusväline. Ja sen puitteissa meillä on 16 projektia ja ensi vuonna meillä tulee olemaan jälleen tällainen kutsu. Pyydämme uusia aloitteita lanseerataksemme lisää toimintaa täällä. Suurin osa toimijoista tässä on verkkoja, verkostoja, kuten kollegat täällä tänään. Sitten myöskin maakohtaisempia projekteja. Me käsittelemme monia asioita. Tätä tietoisuuden lisää, lisästä. Mikä ei ole niin helppoa, kuten totesin. Näin. Ja sitten juridinen apu erityistapauksissa. Meillä on myöskin paljon seurantaa. Me seuraamme missä aloissa kuolemantuomioita. Täytäntöön pannaan täytäntöön me seuraamme siis ainoastaan telotuksia. Me myöskin pyrimme, milloin kolme me täytäntö pannaan, me pidämme, valvomme sitä, että noudataan olemassa olevia kansainvälisiä vähimmäisnormeja. Eli meillä on paljon interventioita sellaisissa tapauksissa, joissa maat eivät ole vielä kummanneet kuolemantuomiota, jotta se rajoitettaisiin vakavimpiin rikoksiin. Ja tämä liittyy myöskin siihen, että oikeus että, että poikasprosessi on äh, asianmukainen. Ja että oikeutta jaettaisiin tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Ja tässä Euroopan neuvosto ja meidän me Euroopan neuvostossa on että neuvoston kanssa on tärkeää. Tänä vuonna esimerkiksi meillä on ollut yhteistä toimintaa valko ja Belarusin suhteen – jotta tämä viimeinen Euroopan neuvoston verkoston maa, no he eivät ole Euroopan neuvostossa, mutta sanotaan tämä viimeinen maa, etyimaa, ja muuttaisi käytänteitään. Tärkeää on myös, että kumppanit toimivat johdonmukaisesti ja tehokkaasti parlamentin päätöslauselma ilahduttaa meitä, sillä se on parlamentin yksimielinen ja vahva mielenilmaisu koska te kaikki ovat teidän takana tässä. Ja kuten Michelkin totesi, on tärkeää, että, että parlamentin jäsenet edustajina toimivat kontaktipisteenä väestön suuntaan, ja jotta he jatkavat asioiden selittämistä heille. Ja sitten kansalaisyhteiskunta on tärkeää ei ainoastaan siksi, että se täytäntöön panee tai ylläpitää takeita, esimerkiksi harjoittaa seurantaa, antaa oikeusapua – me autamme kansalaisyhteiskuntaa, jotta toimintaamme edistettäisiin. Ja sitten me saamme myös tietoja, jotka ovat ongelma. Ja nyt palaisin Kiinaan. Me tiedämme, että Kiinan täytäntöönpanoja sitä suurimpia. Ja meillä on interventioita erityisesti Iranin ja Yhdysvaltojen suuntaan. Miksei Kiinan suuntaan? Koska täällä on tämmöinen iso musta aukko. Ja tästä me aina pitkään laajalti keskustellaan ihmisoikeusvuoropuhelussa. Kiinan kanssa. Tässä on tämä täydellinen transparenssin puute tietojen suhteen. Me emme tiedä. Ja toiseksi transparenssin puute prosessin suhteen. Ja tällä hetkellä on myös kiinnostava, kiinnostava kehitys. Eli Kiinan korkein oikeus on käymässä läpi miten, sitä, miten kuolemantuomio täytäntöön pannaan. Me haluaisimme mielellämme kan, kantaa korttemme kekoon, mutta meillä on erittäin vaikea saada kontaktia Kiinan tapahtumiin. Toinen maa, jonka mainitsin siinä, kollegat jo mainitsivat demokraattiset maat, kuten Yhdysvallat, pitäisi myös mainita myös Japani Aasian tapauksessa. Sanoisin, että meidän täytyy pitää pitkän aikavälin näkymät mielessä kuolemantuomion suhteen ja myös uusien rahoitusnäkemien suhteen ja politiikan suhteen meidän pitää investoida pitkän aikavälin toimintaan. Ja Japani on aloittanut uudelleen tänä kesänä kuoleman tuomioiden täytäntöönpanon. Ja vaikka siellä pyritään transparenssiin, tämä on ensimmäinen kerta, jolloin pyysivät journalisteja siihen tilaan, jossa kuolemantuomio täytäntöönpano, niin siinä se väristää selkäpiitä sinänsä, mutta tämä on toisaalta hyvä merkki. Ja mitä kumppaneiden kohdallisiin tulee puhun Euroopan parlamentista, totta kai kansalaisyhteiskunnasta ja totta kai jäsenvaltioista. Ja näissä raameissa täytyy perehtyä siihen ehdotukseen, jonka Reprieve täällä teki, eli että hyödyntäisimme diplomaattimenettelyä tässä on, Meillähän on laaja konsulaattiverkosto ja voisimme miettiä, voisimmeko saada enemmän aikaan. Euroopan unionin politiikka on selkeä. Meksikan kollega muistutti Avenasta hyvin, äh, muistutti hyvin sitä, että me tartumme yksilöiden tapauksiin, ihmisvärin, sukupuoleen, kansalaisuuteen riippumatta. Tämä liittyy ihmisoikeuksien universaaliuteen. Täytyy ajatella tehokkuutta, täytyy tarkastella tätä konsulatiidea uudelleen ja, ja Lissabonin sopimus tarjoaa mahdollisuuden konsulaat tarjoamaan ihmisoikeussuojelua. Me olemme aloittelemassa tätä. Meillä on ryhmä, joka käsittelee konsulaattien tarjoamaa suojaa jäsenvaltioiden puitteissa. Sitä voitaisiin miettiä. Ja sitten neljä kertaa vuodessa meillä on nämä ihmisoikeusfokukset. Eli EU, sulla, suurlähetystöt ja edustajista tapaavat neljä kertaa vuodessa Washingtonissa ja nyt meillä on joulukuussa taas tapaaminen, voisimme keskustella siitä siellä. Tämä on kiinnostava idea, jolle voisi antaa jatkoa. Kiitoksia, Rova puheenjohtaja. Thank you so much, Arnaud. Kiitos, Rova Arnaud. Oli ilo kuulla, että toimitte aktiivisesti sen parissa, miten uusi Lissabonin sopimus, miten sen järjestelyt toimivat, miten te voitaisiin vahvistaa ihmisoikeuksien suojelua siinä työssä, mitä EUn delegaatiot tekevät eri maissa – ja miten tätä voitaisiin käyttää kuolemantomion poistamiseen myös. Nyt olemme siis tulleet tilanteeseen, jossa kutsutut puhujat ovat käyttäneet puheenvuoronsa ja avaan keskustelun nyt kollegoille. Meillä on kolme puheenvuoropyyntöä tällä hetkellä. Rova Gomez, Rova Lochbide ja Rova Ladford. Rova Gomez. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos kaikille osallistujille tässä hyvin tärkeässä keskustelussa. Minä haluaisin sanoa, paljon on tietysti jo puhuttu siitä, mikä on Euroopan unionin panos, miten se on sitoutunut taistelemaan 30 vastaan. Haluaisin korostaa tarvetta panna toimeen ohjelma, jolla identifioidaan henkilöt, joilla on eurooppalaisia yhteyksiä, jotka odottavat kuolemantuomion täytäntöönpanoa. Tämä on hyvin tärkeä asia meidän kampanjassamme, joka liittyy maailmanlaajuisen kuolemantuomion kumoamiseen, kuten täällä on jo sanottu. Ja on tärkeää, että tartumme yksittäisiin tapauksiin, joiden kautta voimme saada aikaan keskustelua viranomaisten kanssa maista, jotka ylläpitävät kuolemantuomiota, ja auttamaan kouluttamaan sekä viranomaisia että yleistä mielipidettä siitä, että tämä on barbaarinen tapa ja eikä itse asiassa palvele mitenkään oikeuden toteutumista. Nämä ovat minun omia kokemuksiani, kun olin Portugalin lähettiläs Indonesiassa. Olimme taistelemassa, puolustamassa angolalaisten henkeä, jotka oli tuomittu kuolemaan. Ja oli mielenkiintoista nähdä, miten ihmiset, joiden kanssa joudun tämän asian esille, tiedotusvälineet muun muassa, että tämä oli aivan uusi asia, se, että käytimme argument, ne argumentit, joita me käytimme. Tämä ei tietenkään koske pelkästään ihmisiä, joilla on yhteys EU-hun, mutta kysymys on siitä, että tämä on ratkaisevan tärkeä väline, jolla voidaan olla toimia tehokkaasti maailmanlaajuisesti kuolemantuomion kumoamiseksi. Ja minä haluaisin vielä kerran kiinnittää huomion, tämä varmasti, niin uskon, että asia varmasti kiinnittää huomiota, mutta on hyödyllistä käyttää kommentteja, joka oli viime viikon päätösasemassa, jossa pyydettiin, että saadaan tällainen ohjelma aikaiseksi. niin tämähän olisi siis viime viikon päätösasemassa. Sitten haluaisin katsoa, miten me parlamentissa voisimme tehokkaammin toimia. Keskusteluissa on käytetty näiden ja toiminnassa eri maiden viranomaisten kanssa, siis jotka ovat sellaisia maista, jotka ylläpitävät kuolemantuomiota, mutta miten voidaan panna lisätä painostusta, joka kohdistuu korkean edustajan ja neuvostoon, että ne ottivat, ottaisivat esille näitä tapauksia näiden maiden kanssa, jotka ovat haluttomia keskustelemaan, esimerkiksi Kiina. Ja unohdin mainita, että minusta ohjelma todellakin – sen yhteydessä e- Meksikon esimerkki on erilainen. Meidän pitää osoittaa kunnioitusta Meksikolle ja myöskin oppimaan Meksikon kokemuksesta. Siis Kiitos vaan Gomes. Ja nyt Rova Lohpiilää. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös yksittäisille esitelmän pitäjille heidän huomioistaan. Euroopan parlamentissa Meillä on aika yhteinen linja, mutta muistelen tässä viime viikkoista keskustelua siitä, että jotkin parlamentin edustajat pohtivat sitä, että kuolemantuomio saattaa olla mielekäs, järkevä ratkaisu. No tässä on kyllä pieni äärioikeistolaisten ryhmä kyseessä, mutta kuitenkin. Ja viime viikolla meillä oli äänestys päätöslauselmasta. Tämä ei saanut enemmistöä taakse, mutta uskon, että sisällöstä täytyy keskustella. Tässä esimerkiksi on kyse siitä, että strategiassa voidaan pienentää sitä ihmisjoukkoa, joka saattaa joutua kuolemantuomion kohteeksi rikoksen jälkeen. Tilannetta täytyy katsoa tarkemmin ja tämä maailman Kuolemantuomion vastainen liitto on katsonut tilannetta, samoin äh, myös muut tahot, jotka käyvät läpi esimerkiksi huumeiden vastaisia ohjelmia. No, kyllä tässäkin on oma mielekkyytensä, mutta siis on mahdollista, että esimerkiksi huumekauppiat joutuvat kuolemantuomion uhriksi. Ja se, että me laadimme päätöslauselmia, ei kuitenkaan riitä. Olen nähnyt tässä tällaisen äh, International Harm Reduction Associationin tutkimuksen, jolla halutaan päästä tilanteessa eteenpäin ja pyritään siihen, että parlamentissa ja neuvostossa ja komissiossa voidaan ehkä laatia direktiivejä, joilla voidaan puuttua siihen, mikä linkki on kuolemantuomion ja huumekaupan välillä. Herra Hassan, Shenuil Hassan, puhui tästä tilanteesta. Ja tähän liittyy myös konkreettinen kysymys komissiolle, kuinka monessa maassa käytetään ja sovelletaan tällaista huumekauppaan liittyvää ohjelmaa. Kiitos Ava Lohpiile. Haluaisin kiinnittää kaikkien huomioon mielenkiintoisen asiakirjaan, joka on asiakirja kansioissa. Se on kansainväliseltä vahingon vähentämis, joka pyrkii lisäämään mukaan avunantajamaita ohjelmaan, joka liittyy siihen, miten niiden toiminta voi edistää kolman toiminta Ja henkilökohtaisesti haluaisin sanoa, että on olemassa vakavia ihmisoikeusulottuvuuksia, jotka liittyvät koko tähän huumekysymykseen. Ja aliko valiokunnan pitäisi jossakin vaiheessa myöskin tarttua tähän kysymykseen. Niin, nyt me jatkamme. Annan puheenvuoron Sarah Ludfordille. No, sorry. Thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Pidän tätä workshopia tervetolleena ja kiittäisin kaikkia pohjaa Climate Stafford Smithia erittäin kiinnostavasta projektista. Clive on tällä hetkellä amerikkalainen, mutta hänen organisaationsa toimii myös meidän vaalipiirissä Lantoossa, joten, joten tässä kunniasta ehkä vähän säteilee minunkin ylle. Clive on itsekin tehnyt erinomaista työtä. Ja kuuntelin suoraan eh, eh, Meksikon suunnitelmasta ja Clive sanoi, että hän on on skitsofrenia. Me, me olemme kuulleet Espanja Chilestä. Tiedän, että Meksiko ja Chile ovat eri maita, mutta tämä ihmishengen voitto, että 33 ihmistä pelastettiin, niin me joudumme keskustelemaan siitä, miten ihmiset tapetaan. Tämä vähän moller, myllertää tunteita, ehkä siksi, että minä olen tuottanut niin paljon TVtä, seurannut tätä enkä nukkunut mutta ajatellen EUn poliittisia toimia. Me olemme aktiivisia ja melko menestyksekkäitä lobbaamisessa. Ehkä meidän uskottavuutta meillä on sataprosenttista. Meillä oli shokki saada selville, että Latvia ei ole sittenkään täysin kuolemantuomiota kumonnut, toivottavasti. Ai, tämä tilanne saadaan korjattua. Toivoisin, että ne ei voisi liittyä, jos on kuolemaan tuomio. Ja Latviassa on jossakin rikoksissa kuolemattomia voimassa. Se on pieni peikko. Ja sitten tämä konsulla, konsulitoiminnan puoli, klavipaperi, puhuja Arnon loppukommentit ovat relevantteja. Ja varmasti eurooppalaisen ulkosuhteiden to, toiminnan parissa meidän täytyy odottaa vähän paremmin keskenään mallaavaa toimintaa. Ja täytyy koordinoida toimintaa muiden e- Euroopan maiden kanssa Euroopan neuvoston kautta, kun EU e on liittymässä oikeushenkilönä on ihmisoikeuskonventioon. Miksi korkea edustaja olisi tällainen yhden luukun edustaja? Clive paperissa kertoo, miten Reprieve ja muut organisaatiot pyrkivät hälyttämään EU-maita, e kun joku niiden kansalaista joutuu tällaiseen tilanteeseen, mutta Brysselissä ehkä pitäisi olla tällainen loukko. Että voidaan asiasta kertoa kor- korkealle edustajalle ja sieltä tie- tässä teille sitten jäsenvaltioille ja ja sitten sieltä saataisiin yhteinen reaktio. Enpä ihan tietämättömättä niin tiennyt sitä, mitä Stafford Smith kertoi Yhdysvaltojen ää, ulkoministeriön manuaalista, joka toteaa, että u, ulko ministerin edustajilla on velvollisuus toimia kansallis- kansalaistensa tukena. Enpä tiedä, mitä omien ulkoministeriöiden manuaalit sanoo. Eikä myöskään tiedä, mitä ulkosuhdepalvelu tässä on tehnyt. En ole ulkosuhdepalvelun asetuksien, asetuksen seurannut niin yksityiskohtaisesti kuin pitäisi, mutta mitäpä siellä sanotaan EUn velvollisuuksista sen edustajavelvollisuuksista. Ja näin puhun transatlanttisesti, että meillä kertaa Hillary Clinton on täällä tapaamassa puhemies Buzekia ja puheenjohtajan kokousta. Valitettavasti äh, Yhdysvaltain delegaatio ensimmäinen varapuheenjohtajuus ei mitenkään tarjonnut minulle mi- mitenkään mahdollisuuksia päästä valokuvaan Hillary Clintonin kanssa. Sitä tekee kaiken työn ja, ja ei sitten ei saa lahjojakaan. Mutta EU-Yhdysvallat huippukokous on joulukuun lopulla tulossa. Ja olisi hauska, jos olisi Sherpat neuvosto tasolla katettaisiin tämä asia. Ja se on vähän niin kuin mallina sen suhteen, mitä me voimme mm, muussa maailmassa tehdä. Meillä on karkottamissopimuksia, keskinäinen oikeusapu ja tiedon jakaminen tiedon siirtosopimukset. Joten ei voi olla liian hankalaa EUlle äh, laatia strategiaa auttaa eurooppalaisia, jotka ovat Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmän hampaissa tai muiden maiden. Jotkut asiat hoituvat EUssa. Mutta kun käytännön energian fokusoiminen koordinaatio mitä sitä, siihen tulee, niin sen nyt oikein onnistu. Yhteistyö ja ihmisoikeussopimuksia pitäisi olla jotain siitä, että me saisimme tietoa, kun EU-kansalainen niin pidätettäisiin että siinä syytteeseen jossakin näistä maista. Pitäisi todella työskennellä yksityiskohtien tasolla sopimuksen toiminnassa. Kuten sanoin, että täytyy miettiä, mitä voimme edistää Riprivin paperin ideoita liittyen yleiseurooppalaiseen strategiaan, että välttäisimme sitä, että olemme vähän niin kuin haulukolla ammuttuna. Ja lähestymistavat ovat menevät eri suuntiin. Meillä on yksi EU, yksi ulkosuhdepalvelu, yhdet suuntaviivat. Ja YKssa lobataan päätöslauselmien puolesta erinomaisesti. Mutta kaipa EU-toimielimellä pitäisi olla erittävästi älliä, jotta meillä olisi yksi saumaton reaktiomekanismi. Kiitos Ova Ladford. Sanoitte, että tämä on työryhmä. Se on totta. Me olemme muuttamassa enemmän työryhmäksi siinä, miten voidaan saada voima, yhä voimakkaampi kampanja kuolemantuomion poistamiseksi. Ja on hyvä, että paikalla on niin monia tärkeitä toimijoita kansalaisyhteiskunnasta, Euroopan toimielimistä ja diplomaattien piiristä, vielä kerran kiitos tärkeistä puheenvuorosta. Herra Tilmaselta, Erova Arnolta, varmaan saamme kuulla reaktioita eri esityksiin, joita on tehty Stafford Smithin esitysten lisäksi. Seuraava puhuja on äh, McKeisa. Kiitoksia puheenjohtaja, puhun lyhyesti. Paljon on jo tullut sanotuksi, enpä toista. tässä on erittäin myönteisesti myönteisiä puheenvuoroja ollut. Me olemme nyt tarttuneet tähän myötä koskevan tietoisuuden lisäämiskysymykseen. Mitä tehdä hallitusten tasolla, EUn kautta, jäsenvaltioiden kautta ottaaksemme kansalaisiemme emme ole tarttuneet siihen kysymykseen, miten me laadimme sopimuksia, miten me voimme estää sopimusten antaman voiman avulla kuolemaan tuomiot. Ja sitten lopettaa niiden täytäntöönpanoa. Artikla 15 julkilausumassa verrataan neuvoston ja komission, että aina kun tehdään sopimuksia muiden maiden kanssa, että ne liittyisivät tähän kuolemantuomion täytäntöönpanon lopettamisprosessiin, niin kysy neuvostolta komissiolta, mikä, minkälaista menestystä meillä on ollut. Aina puhutaan siitä, että hyödyntäisimme kauppasopimuksia ja kumppanuussopimusten välineitä, jotta etenisimme ihmisoikeuksien alueella, sosiaalioikeuksien alueella. Samaten kuolemantuomioon liittyen, mitä ollaan tehty, Me haluaisimme nähdä, että maat kuten Japanit ja muut Kato, tätä opting outia, käyttävät takavana terrorismia tai huumeita. Minkälaisia nämä öljyläikat ovat erittäin huolestuttavia. Meillä on menestystä, mutta myös tappioita. Meillä on sellainen konjunktuuri, jossa on tällaisia erikoistapauksia halutaan lisätä. Kiitos, Rovali Keiser. Niin tämä EUn kansainväliset sopimukset kolmansien maiden kanssa on hyvin tärkeä asia meille parlamentissa ja alivaliokunnassa. On hyvä katsoa sitä tällä hetkellä, kun parlamentilla on nyt Lissabonin sopimuksen jälkeisen toimivalta sanoa kyllä tai ei kansainvälisistä sopimuksista. Ja koko painostus, joka liittyy näihin ihmisoikeuslausekkeisiin, on asia, jota on syytä tarkastella. Tämä liittyy myös niihin prioriteetteihin, joita meillä on kuolemantuomion poistamisessa. Viimeinen puhuja on herra Grossetta. Olkaa hyvä, on teidän. Kiitos. Mielestäni tämä aloite on äärimmäisen mielenkiintoinen ja tämä pohdinta on hyvin tärkeää. On kuitenkin yksi kysymys, johon haluaisin kiinnittää huomiotanne, eli huumeisiin liittyvä kuoleman tuomio. Ensinnäkin tässä täytyy korjata se virhe, että huumeisiin liittyvä tuomio liittyisi pelkästään huumeiden myyntiin. On eri maita, jotka käyttävät kuolemantuomiota jo pelkästään siksi, että jollakin ihmisellä on hallussaan edes pieni määrä kannabista. Kun kävin ensi kertaa Saudi-Arabiassa, niin lentokoneessa minulle annettiin lomake, joka minun tuli täyttää. Ja tässä lomakkeessa sanottiin, että minun tuli ilmoittaa, että olen tietoinen siitä, että pelkästään se, että minulla olisi hallussani mitä tahansa huumetta, e, vaikkakin kannabista, niin tämä olisi syy siihen, että saattaisin joutua kuolemantuomion uhriksi Saudi-Arabiassa. Ja Saudi-Arabia ei ole maailman ainut maa, jossa tilanne on tällainen. Mietin äh, joitakin nuoria, jotka lähtevät Lähi-Itään, saattavat tehdä välilaskun Saudi-Arabiassa, jotka saatettiin sitten pidättää ja jopa tappaa siksi, että heillä olisi hallussaan huumeita. Tässä tavallaan annetaan olettaa, että tuomitaan kuolemaan ainoastaan niitä, jotka aiheuttavat kuolemaa, eli myyvät huumeita, mutta kyllä tätä käytetään paljon laajemmin. Olin Saudi-Arabiassa ensimmäistä kertaa vuonna 1995. Lähdin sieltä kuitenkin varsin pikaisesti pois, koska en halunnut tehdä yhteistyötä tämänkaltaisen maan kanssa. Maan, joka näin räikeästi loukkasi ihmisoikeuksia. Lähdin sieltä karkuun, koska näin suorana TV-lähetyksenä kuolemantuomion toteutettavan. Ja usein näitä toteutetaan jossakin aukiolla, jossa ihmiset pakotetaan katsomaan niitä, eikä siellä käytetä mitään hienostuneita amerikkalaiskeinoja, joissa kuolema todella tapahtuu muutamassa sekunnissa, vaan siellä esimerkiksi äh, lyödään miekalla kaulaan, eikä ihminen kuole ensimmäiseen iskuun, vaan vasta monien minuuttien hakkaamisen jälkeen. Ja tämä on hyvin yleinen, laajalle levinnyt tapa monissa Lähi-idän maissa. Tämä on todella karmeaa ja asia, joka vaatii koostoa. Muistan ne Turvan tapauksen, hän oli libanonilais homoseksuaali, joka tapettiin vuonna 1995. En tiedä, tiesivätkö Saudi-Arabian viranomaiset tästä. Siis tämä filippiniläis miehen työtoveri, nainen, hänetkin murhattiin. Ja filipiniläismiehellä oli oma kumppaninsa todistajana, vaikka hän todisti, että hän, hänen kanssaan, hän oli ollut sängyssä tämän naisen kanssa juuri tänä yönä, mutta silti hänet murhattiin. Ja hän joutui olemaan pitkään pidätettynä hyvin pienessä kopissa. Eli kun puhumme kuolemantuomiosta, meidän tulisi olla entistä radikaalimpia. Meidän todella täytyy vastustaa kuoleman tuomiota, mutta mielestäni tässä ei saa antaa periksi missään tilanteissa, kuten terrorismissa tai huumekaupassa, koska usein näitä käytetään sitten tekosyynä siihen, että voidaan kiduttaa homoseksuaaleja, poliittisia vastustajia, uskonnollisia vähemmistöjä, ihmisiä syytetään ties mistä ja he joutuvat sitten kuolemantuomion uhreiksi tällä varjolla. Ja tätä käytetään hyvin usein Lähi-idän maissa. Ja meidän täytyy todella, kun käsittelemme tätä asiaa, niin pitää mielessä se, että usein jätämme huomiota tällaiset tärkeät maat, jotka esimerkiksi ovat suuria öljyn tuottajia – jotkut arabimaat ovat maltillisia meidän mielestämme, koska ne tekevät yhteistyötä länsimaiden kanssa, mutta tosiasiallisesti ne ovat hyvin väkivaltaisia. Ja näissä maissa hyvin usein tuomion kohteeksi joutuvat esimerkiksi intialaiset, filippiinit, pakistanilaiset ja muut ulkomaalaiset jotka ovat näissä maissa usein ikään kuin orjia. He tulevat maahan, heidän passinsa otetaan heiltä pois ja he todella tekevät töitä lähestulkoon orjamaisissa olosuhteissa paikallisille tahoille. Eli Esimerkiksi Sakineen tapaus, tästäkin puhumme myöhemmin, on osoitus tällaisesta väkivaltaisesta kulttuurista, joka ei kuitenkaan koske pelkästään Irania. Kiitos Sara Grossetta. <clears throat> Saimme paljon tärkeää tietoa siitä, mitä te sanoitte. Ja varmastikin meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota lähi ja Persianlahden maihin – ajatellen mitä vakavia ihmisoikeusrikkomuksia siellä tapahtuu, mukaan luettuna kuolemantuomio. Niin, nyt olen käynyt läpi puheenvuoropyynnöt kollegoilta. Haluaisin antaa puheenvuoron kutsutulle puhujille lähtien liikkeelle Clive Stafford Smithistä. Jos voisitte asiantuntijan taidoin rajata puheenvuoron kahteen kolme minuuttia, olisimme iloisia, koska meillä on mahdollisuus sitten antaa teille puheenvuoro lehdistölaisuudessa kello 13. Olkaa hyvä. Kiitos. Yritän puhua lyhyesti. Täällä on otettu erittäin kiinnostavia asioita esille. Laittelen niitä vähän. Ensinnäkin yhteistyötä ajatellen maiden välistä yhteistyötä. Ei kysellä ole ainoastaan EU-sta, sanon sieltä mukava herra Sousan hallituksesta Meksikoa tai meitä britti kansalaisen suhteen. Ää, ää, uhri oli meksikolainen. He pyrkivät saamaan uhrin puolen mukaan tähän prosessiin. Ja, ja Sara, kysymys on samasta kuin nämä kaivosmiehet. Meksiko pyrkii myöskin pelastamaan kansalaisia. Täällä on erittäin positiivinen heidän suhteen. Se, mitä kansalaisten on täällä sanottu huumeiden suhteen, me edustamme brittinäistä Dallasissa – ja sillä ar- argumentin YK on huumeiden vastaiseen mukaan se, että ihmisiä täytyy rangaista mahdollisimman ankarasti huumeiden suhteen. Ja ajateltiin, että se tarkoittaa sitä, että ihmiset pitää tuomita huumeen rikoksista kuolemaan. Ja olisi erittäin hyvä, jos YKssa äh, sanottaisiin yhdysvaltalaiset, että tuo on ihan naurettava tulkinta YK on yleissopimuksista, koska tätä argumenttia kuulee koko ajan voimakkaasti puoltaisin sitä näkemästä, että Brysselissä olisi yhden luukun, yksi luukku, jonka kanssa yhdessä maailman kollegoiden kanssa, maailman kollegioiden kanssa. Meistä olisi fantastista, jossa, jossa täällä olisi yksi luukku auttamaan Euroopan kansalaisia. Olemme monin tavoin ajatella, miten EU legitimisti voi ottaa sieltä esille. Yhdysvalloissa pari viikon kuluttua äh, on, on tuossa tämmöinen high tech tuossa. On, on lääkefirma, jotka tekevät nämä lääkkeet, joilla ihmisiä tapetaan Yhdysvalloissa. Voidaan miettiä, pitäisikö Yhdysvalloissa jotain säätelyä, jotka kieltäisivät eurooppalaisia yrityksiä ottamaan osaa tällaisiin prosesseihin. Kaikenlaisia asioita, joilla voi olla merkittävä vaikutus kuoleman tuomion kumoamiseksi. Ja odotan kovasti yhteistyötä tämän täytäntöönpanossa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Ehkä voisimme luokitella tällaisen lääkkeen kirjoitusvälineeksi, koska meillä on eurooppalaista lainsäädäntöä, joka koskee tällaisen kirjoitusvälineiden tuottamista ja kaupankäyntiä niillä. Ja sitten herra Genui Hazan. Je, je vais parler en français. ranskaa. Haluaisin reagoida siihen, mitä huumeista ja kuolemantuomista on sanottu. On kaksi erilaista lähestymistapaa. Ensimmäinen on vanhanaikainen lähestymistapa joukko, maita erityisesti Aasiassa ja arvimaailmassa, tuomitsevat ja teloittavat joskus hallussapidosta ja ainakin huumekaupasta. Kuten yksi parlamentaarikko täällä totesi, äh, Saudi-Arabiassa hallussapito asianmaissa riittää. Tämä on vakava aihe. Tämä on lisääntynyt viime vuosina. Joukko näistä on turistimaita, jossa on kaupallisia sopimuksia Euroopan ja näiden maiden kanssa – Totta on, että mielestäni että pitäisi pohtia tarttua tähän tilanteeseen Euroopan tasolla. Ja toinen tendenssi on se, joka jo mainitsin, on, on huumekaupan vastaisella toiminnalla legitimoida kuolemantuomio. Ja tämä International Harm Reduction Associationin raportti on oikein hyödyllinen. Jotkut maat ovat tiukentaneet kantaa sellaiset, joilla ei ole vielä kuolemaan tuota, tai jotka ovat niitä sitä täytäntöönpanna ovat ottamassa sitä uudelleen käyttöön. Ja tämä huolestuttaa meitä kovasti. Tämä koskee muitakin kuin Aasian ja arabimaita. Potentiaalisesti valitettavasti myöskin latinalaista Amerikkaa, Keski-Amerikkaa, Väli-Amerikkaa, Etelää. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt Haluan antaa puheenvuoron herra Tilemansille ja rova Arnoulle. Herra Tilemans. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin tulen puhumaan ranskaa. Se on oikein hyvä. Puhun selkeämmin ja tulkit ovat täydellisiä. Palatakseni kysymyksiin, joita on esitetty. Ensimmäinen koskee ohjelmaa, jonka me voisimme ottaa käyttöön liittyen konsuli tason, konsulaattitason yhteistyöhön, e jossa Rava Arnoilla on paljon sanottavaa tästä asiasta. Koska nyt me siirrymme alueelle, joka tähän mennessä on ollut huonosti koordinoitu, vähemmän koordinoitu kuin muut EUn ulkopolitiikan alueet. Pitäisi myös perehtyä tähän loppupeliin, eli Lissabonin sopimuksen puitteissa meillä on enemmän toimintamahdollisuuksia kuin nyt. Kuten sanoin, koordinointi on ollut hyvin vähäistä tähän mennessä. Totta kai pitää ottaa huomioon, että jollakin jäsenmailla on jotakin herkkiä alueita. He haluavat diplomaattikeinoin puolustaa omia kansalaisiaan. Täytyy ottaa huomioon tämäkin dynamiikka. Ja minusta olisi ihan välttämätöntä vahvistaa yhteisön politiikkaa tälläkin alueella. Ja sitten mitä tulee takapakkiin, jota on ollut Rode Keiser viittasi erityisesti Japaniin. Ratkaisu on, että tämä kansainvälinen äh, kapo kansalaisten poliittisen oikeuden sopimuksen toinen vapaaehtoinen proto, protokolla lisäpöytäkirja hyväksyttäisiin. Se liittyy kuolemantuomioon. Yhd, YK on välineistä sellainen, jota voimme tehokkaasti käyttää ja EU voisi myös toimia tässä tehokkaasti. Täytyy muistaa, että useammat jäsenvaltiot jäsenvaltiot ovat vaatineet tämän lisäpöytäkirjaan hyväksymistä myös Belgia. Tämä on nyt pieni, pieni kansallinen kommentti, mutta Belgia on tämän lisäpöytäkirjan laatinut. Toimittanut pohjoitamaan niin Minä paino, painotan, että nyt tässä syksyllä olemme aika vakuuttuneita, että me, meidän ryhmämme etenee EU-tasolla Toki tämä toisen lisäpöytäkirjan ratifiointiprojekteissa. Ja tämä liittyy tähän kolman tuomion vastaisen kollektion toimintaan, joka on hyvin edustettuna täällä. Toinen havainto liittyen huumeisiin ja kuolematuomioon. Täällä on sama naurettavaksi saattaminen. Sitä on käytetty hyvin ja on ihan naurettavaa, että tällä alueella sopimuksia luetaan sillä tavalla, että Eli kun meillä on YK on toinen va- vapaaehtoinen lisäpöytäkirja, niin tämä Yhdysvaltojen luenta on aivan mitätön. No, äh, Veronik varmaan vastaa ylös. Kiitos ja onnittelut Belgialle siitä, että se on luonnostellut tämän erillisen protokollan kautta esille. Rova eh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi tarttua Veronikte Keiserin tämän kysymykseen siitä, onko niitä sopimuksissa, joita meillä on kolmansien maiden kanssa, voisi olla ennakkoehto, joka liittyy kuolemantuomioon? Vastaus on ei. Kuolemantuomio ei ole laiton kansainvälisessä oikeudessa se ei ole laiton, on, se on sallittu vaka, rangaistuksen vakavimmista rikoksista. Tietysti kuten Michel totesi, jos on ratifioitu toinen pöytä, protokolla, silloin ei. Mutta useimmissa sopimuksissa on ihmisoikeuslauseke ja me käymme ihmisoikeusvuoropuhelua ja siinä meillä on mahdollisuus ajaa sitä, että kuolemantuomio poistetaan tai että ainakin rajoitetaan kuolemantuomion käyttöä. Ja Robert Keiser kysyi myös sitä, onko niin, että tämän tyyppinen painostus on ollut menestyksekästä. Vuoropuhelussa Togo ja Filippiinit ovat olleet maita, joissa uskomme, että me olemme pystyneet toimimaan. Mitä tulee huumeisiin? Kuten todettiin, on selvää, että huumeisiin liittyvät teloitukset, niin huumeiden hallussapitoa ei pidetä kaikkein vakavimpana rikoksena, se ei ole laitonta. Mutta kuten herra Kotsetta sanoi, olemme huolissamme siitä, että jotkin maat käyttävät kuolemantuomiota huumeongelmien ratkaisemiseen. Olemme eräiden maiden kanssa ottaneet tämän esille, Indonesia, Taimaa, Vietnam ja Gambia. Mitä tulee sitten siihen, mitä Rova Gomes ja Rova Ludford ottivat, ottivat esille siitä, mitä pitäisi tehdä huumeiden osalta. Yksi asia, joka nousi mieleeni, on se, että ohjelma, joka hyväksyttiin joulukuussa, siis joka koskee vapauden, oikeuden turvallisuuden aluetta, siis tämä EU-ohjelma, siinä on sitoumus siihen, että tutkitaan oikeuden, vapauden ja turvallisuuden vaikutus ulkoisiin toimiin, ihmisoikeuksiin. Ja erityisesti mainitaan kuolemantuomio ja se, miten pitää katsoa sitä, miten ohjelman toimeenpano ulkopuolella ulkoisesti vaikuttaa ihmisoikeuskysymyksiin. Pitäisi miettiä, missä vaiheessa voitaisiin pohtia sitä, että annetaan tukea ohjelmille, joissa pyritään vähentämään huumekauppaa, Tämä on siis tietynlainen poliittinen näkökanta, jota voitaisiin hyödyntää. Toinen asia, joka on syytä ottaa huomioon siksi, että hankkeen johtaja on täällä huoneessa. Hanke, joka on käynnistynyt, jota toteutetaan ihmisoikeus- ja demokratiavälinen avulla. On tämä kasvin vahingon vähentämistoiminta on siis se, että pyritään laimaan aikaan yhteys kolmantuomioon ja kansainväliselle toiminnalle, jolla pyritään vähentämään huumeiden käyttöä. Tuo henkilö on täällä salissa ja tämä olisi hyvin mielenkiintoinen asia varmastikin. Niin, olette pyytänyt minut tänne tänään, mikä on hyvä asia. Huomenna nimittäin on vuotuinen kuuleminen komission ja Viinin viranomaisten kanssa. Ja voisi sanoa, että tämä esille keskustelusta käydään huumeista, koska meillä on paljon yhteistyötä tällä alueella. Kiitos. Kiitos Rova Arno. Tämä oli erittäin rohkaisevaa. Kun ymmärsin, että sanoitte, että kansainvälisen vahingon vähentämisassosiaation International niin Harm Reduction Associationin edustaja on paikalla salissa, niin, ja monet henkilöt mainitsivat, että hänen, niin voisinko pyytää, että hänkin esittäytyisi ja käyttäisi puheenvuoron muutaman minuutin ajan. Well, thank you very much for... Kiitos, että sain puheenvuoron. Pidän tätä suuressa arvossa. Me olemme juuri aloittaneet keskustelut Euroopan komission kanssa meidän raporttimme rahoituksessa esiin nostetta asioista. Keskustelut ovat siis käynnissä. Luonnollisesti ongelma, joka on havaittu, on se, että monet huumeiden torjuntaohjelmat ovat olemassa vain oma itseään varten ja kysymys on vain siitä, kuinka monta kiloa huumeita pystytään takavarikoimaan ja muuta henkilöä voidaan pidättää. Mutta jos pohditaan kuolemantuomioita, joka heijättää varjonsa tähän asiaan, niin näiden ongelmien menestys herättää enemmän huolestuneisuutta. Me haluaisimme, että ohjelma, jota YK panee toimeen, YK on huume- ja rikosvirasto katsoisi arviointivaikutusta, ajatellen sitä, miten toimitaan silloin, kun tällaista, tällaisia ohjelmia pannaan toimintaan, mikä on näiden ohjelmien kesto. Ja se katsoo myöskin sitä, miten avustajavaltiot ja avustajainstituutiot, kuten Euroopan unioni, voivat pohtia ihmisoikeusvaikutuksia myös etukäteen tai kenties ohjelman toimeenpanon aikana. Ja Tämä on, nämä ovat ne olennaisimmat löydöt, joita tässä kertomuksessa on, ja niin kuin sanon, keskustelua käydään. Kiitos tästä ad hoc-esityksestä oman yhtyrit puolesta, ja joka liittyy myöskin tähän kuolemattomia kysymykseen. Nyt voisin sanoa, että tämä on osoittautunut todellakin työryhmäksi, joka koskee meidän yhteisiä ponnistelujamme kuolemantuomion kumoamiseksi. Toivon, että Tämä johtaa konkreettisiin tuloksiin ja otamme huomioon esitykset, joita arvoisat vieraat ovat tehneet ja kollegat ja myös kansalaisyhteiskunnan edustajat ja muut eurooppalaiset toimielimet. Haluaisin nyt päättää tämän kuulemisen ja kuten sanoin, herra Clifford äh, Clive, herra Stafford Smith, nimenne on aika nimet ovat hiukan mutkikkaita, anteeksi, niin tulee tämän asian erityisesti ottamaan esille, mitä Euroopan unioni voi sitä enemmän voidakseen pelastaa Euroopan unionin kansalaiset kuoleman tuomion täytäntöönpanolta. Ja lehdistötilaisuus, joka on aina Politkovskajan huoneessa, ja tästä asiasta on käyty niin keskustelua pitempäänkin jo. Nyt jäljellä oleva aika, kello 12.30 saakka, on sitä, että toivotamme tervetulleeksi kunnioitun vieraan Iranista, käymme keskustelua myöskin Iran valtuuskunnan puheenjohtajan kanssa, joka on Rova Shake, joka on kutsunut vieraamme. Ja kello 11.30 me käymme, käymme seuraavaan tärkeään asiaan tänään, joka on lausunto, jonka valikuntamme antaa Frontex-asetuksesta, siis sen ihmisoikeusluottuvuuksista. Niin, saanen toivottaa tervetulleeksi herra Mohammad eh, Mostafain, joka on Sakineh Mohammadi Astianin asianajaja. Minun ei varmaan tarvitsekaan käyttää paljon aikaa sen selittämiseen, kuka on rouva Sakine Mohammadi Ashtiani, mutta haluan muistuttaa teitä siitä, että hänet tuomittiin kuolemaan kivityksellä ja 99 raipan iskuun epäoikeudenmukaisen oikeuskäsittelyn jälkeen, joka tapahtuu kielellä, jota hän ei ymmärrä, ja ilman, että hän oli mahdollisuutta kunnolliseen puolustukseen. Asiasta käytiin syyskuussa keskustelua täysistunnossa, ja asiasta hyväksyttiin myös päätösasema, joka löytyy asiakirja kansioista. Ja haluaisin muistuttaa myös sitä, mitä puhemies Busek ja minä ja muut ovat sanoneet tuossa kokouksessa, jossa viittasimme siihen, että huolenaiheemme, joka liittyy tähän tapaukseen ja Rova Sakine Mohammadi Astianin tilanteeseen, ovat vähentyneet hiukan sekä, kun hänen tapauksen tuli julkisesti tunnetuksi kesällä. Nyt on erilaista tietoa siitä, mitä päätöksiä hänen rankaisemisestaan on tehty. Pari päivää sitten saamme tietää, että Rova Sakinehin poika ja asianajaja on pidätetty. Niin, palataksemme nyt takaisin vieraaseen herra Mostafain. Voin todeta, että hän on hyvin tunnettu unkarilainen, iranilainen ihmisoikeusasianaja, joka on käsitellyt monia tapauksia, kun on ollut kysymys vangeista, jotka ovat olleet odottamassa kuolemantumien täytäntöönpanoa mukaan luettuna myöskin alaikäisiä. Näiden osalta Iranilla on hyvin ikävä historia. Tarkoitus olisi se, että eh, herra Mostafai voisi kertoa meille ihmisoikeustilanteesta Iranissa ennen kaikkea oikeudenkäytön kannalta, ja tähän sisältyisivät myöskin komit, jotka liittyvät siihen, islam, mitä on islamilaisten johtajien asema suhteessa paikallisen eh, viranomaisten toimintaan ja siihen, miten pannaan toimeen rikoslainsäädäntöä ja miten tämä vaikuttaa siihen, miten loukattujen perheet voivat toimia. He voivat jopa pyytää kuolemantuomiota silloinkin, kun tuomioistuin ei tällaista tuomiota langettanut. Ja sitten antaisin puheenvuoron eh, Rova Schakelle ja Rova Lochbillerille. Joten, herra Mostafei, meille on suuri kunnia ja ilo, että olette täällä tänään kertomassa meille viimeisimmät tiedot tapauksesta ja siitä, mikä on oikeudenkäytön tilanne Iranissa – ajatellen rikoslainsäädäntöä ja myöskin paikallista oikeudenkäyttöjärjestelmää. خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید تا بتونم گوشه ای از موارد نقص حقوق بشر در ایران رو Kiitoksia mahdollisuudesta puhua. Jotta voisin kertoa joistakin ongelmista, jotka liittyvät Iranin ihmisoikeuksiin. Jotta voisin alleviivata ja vähän valaista enemmän ihmisoikeuskysymystä Iranissa. Kuten kaikki tiedätte, yksi tärkeimmistä kysymyksistä, jota nykymaailma kohtaa, on ihmisoikeuskysymys. Ja ihmisoikeuksien priorisoiminen kaikissa maissa on erittäin tärkeää. Kolmas millennium on ihmisoikeuksien kunnioittamisen millennium. Sen sijaan, että me sallisimme ihmisoikeuksien rikkoa rikkomukset, että e, sen sijaan, että emme kunnioittaa ihmisoikeuksia. Kaikki tällainen ihmisoikeuksien välttely johtaa terrorismiin, diktatuuriin ja valitettavasti Iranin islamilainen tasavalta on ihmisoikeuksien pahimpia rikkoja. Kivit, kivityksellä tapahtuvat teolottamiset summaariset mielivaltaiset telotukset, joukkotelotukset, poliittiset telotukset alle 18-vuotiaiden kuolemaan tuomioita, rajojen amputointi. Esimerkiksi eilen Mashadin kaupungissa amputoitiin kädet henkilöltä ihmisoikeusaktivisteja, journalisteja, professoreita, journalisteja ja hallituksen vastustajia pidetään mielivaltaisesti. Vääristö, vääristeltyjä vaaleja vastustajia on pidätelty psykologista, fyysistä painostusta kohdistuu näihin ihmisiin, poliittisia ja vapauksia puuttuu, naisia syrjitään, vähemmistöjä, etnisiä uskonnollisia vähemmistöjä syrjitään. Ja Iranissa meillä on ikään kuin naisten orjuus ja lasten orjuus vallalla. Iranissa kidutetaan yhä poliittisia ja sosiaalisia akti- aktivisteja painostetaan jatkuvasti. Ja valitettavasti kansaan pyritään estämään sellaista tietoa, satelliittiverkostoja häiritään, internettiä sensuroidaan. Sensuroija valitsee yleisesti. Her- Iranista kansalaista puuttuu vapautta. Ja nämä ovat osa Iranin monista ongelmista. Nämä ongelmat ovat traagisia ja, ja osoittavat, miten ihmisoikeuksia puuttuu Iranissa, miten niitä loukataan Iranissa. Ja on erittäin tärkeää, että me osoitamme, että me välitämme kuolemantuomioon äh, lopettamisesta. Mutta meidän ei pidä sallia valtioita, jotka rikkovat ihmisoikeuksia, kuten Iranin islamilainen tasavalta, käyttämään erilaista tekosyitä, käyttämästä lainsäädäntöä tai parlamenttia islamin sharia-oikeutta kansalaisten oikeuksien rikkomiseen. Meillä on erilaisia kahdenlaisia ihmisoikeusrikkomuksia. ensimmäinen koskee Islannin kotoista lainsäädäntöä ja toinen koskee lainsäädännön täytäntöönpanoa. Sellaisen lainsäädännön, joka on ihmisoikeusyhteen sopivaa. Ei ole mitään epäselvettä siitä, etteikö länsimailla olisi valtaa ja voimia vastusta ihmisoikeusrikkoja. Länsivaltiolla voi olla erittäin tärkeä osuutensa auttaessaan ihmisoikeuksien levittämistä. Niiden velvollisuus on auttaa lopettaa ihmisoikeusrikkomukset. On teidän edessänne myös poliittisissa edessänne tehdä näin. Olen elänyt maassani, maassa, jossa olen voinut todistaa ihmisoikeuksien jatkuvia rikkomuksia. Länsimaat ja kaikki maat kunnioittavat ihmisoikeuksia, ne täytyy koordinoida toimintaansa, toimia yhdessä, otakseen ihmisoikeusrikkomusten uhreja. Toisekseen ihmisen kannalta tärkeämpi kuin Iranin ydinasekysymys. Kysymys siis Iranin ydinohjelmasta. Minä uskon, että jos maa talloo kansalaistensa oikeuksia, se merkitsee, että sillä ole kunnioitusta muidenkaan maiden oikeuksille. Ja Jumala suokoon. Ja jos maalla on sotilaallista valtaa ja se käyttää sotilaallista voimaa, niin toden on, että se rikkoo ihmisoikeuksia kautta maailman. Joten siksi pitäisi mielestäni aloittaa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, koska sillä on selvä kytkös ydinkysymykseen. Ja tämä pitäisi olla esityslistan kädessä joka maassa. Lansimaiden pitää auttaa. Iranin kansaa pääsemään käyttämään internettiä. Täytyy auttaa iranilaisia lisäämään tietois, tietoja, ehkäisemällä esimerkiksi satelliittilähetysten häirintä. Poliittiset vangit kaipaavat apuanne ja Iranin ulkopuolella minä toisin ajattelijana – vetoan siihen, että autatte iranilaisia, jotka hakevat turvapaikkaa maassanne. Heillä ei ole tämässä maassa maassaan, he ovat tulleet etsimään suojaa teidän maistanne ja pyydän teitä tarjoamaan suojaa. Pyrk- Lähtekää myöskään tiedonhankinta, herra presidentti Ahmadinejad haluaisi lisää tietää 19 hyökkäyksestä ja kyllä teillä pitäisi olla tällaisia fact-finding tiedonsaantiretkoeita myöskin Iraniin. Kansainvälisen oikeuden pitäisi tarttua islam, Iranin islamilaisen hallitukseen ihmisoikeusrikkomuksia koskevat tutkimu, tutkimuksia. Oletko nähnyt, mitä Ahmani Dejan on tehnyt Libanonissa ennen Libanon, Libanonin matkaa. Ahmani Dejan lahjoitti 450 miljoonaa dollaria Libanolle. Kiitoksia. Thank you very much for your important statement, Mr. Mostafai. Paljon kiitoksia teidän tärkeästä lausunnosta, herra Mostafai. Tämä on myöskin... Olisit tärkeä merke, jolta lähettää tällainen ryhmä Iranien. Ja nyt oltaisin puheenvuoron Schalkeleisten Lohpiilerille. Thank you, Chair, and uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Mohammed tästä voimakkaasta julkilausumasta, joka on hyvin samansuuntainen kuin mitä me alivaliokunnassa me olemme halunneet. Haluaisin esittää pari lisäkysymystä. kysymystä liittyen siihen, mitä maailma voi Iranin kansalaisten auttamiseksi tehdä. tehdä. Presidentti Obama on äskettäin antanut tällaisen presidentin asetuksen liittyen ihmisoikeusrikkomuksiin, ja hän on nimennyt kahdeksan ihmistä. Ja liittyen, mitä EU voi tehdä, onko teillä näkemystä Turkin roolista? Monet jättävät Iranin ja matkustavat Turkkiin. EUlla on voimakkaat suhteet Turkkiin ja pyrkii, se pyrkii löytämään rakentavan suhteen Turkin kanssa liittyen Iraniin. Viittaatte turvapaikkakysymykseen. Voit olla konkreettisempi esimerkki siitä, mikä auttaisi. Kertokaa, meillä on tällainen Soja kaupungit-ohjelma EUssa, joka ei täysin toimi mutta se tarjoaa myös suojaa ja ainoastaan turvapaikkaa iranilaisille. Sitten Turkin turvapaikanhakijoihin onko sillä näkemystä, miten YK on pakolaisasioiden korkea edustaja toimii, miten se kykenee auttamaan iranilaisia pakolaisia Turkissa? Vai pitäisikö meidän miettiä kapasiteetin lisäämistä tässä? Meillä on paljon muitakin kysymyksiä, mutta jätän ne muille kollegoille. Kiitoksia vielä. Thank you for this, uh, Mrs. Shake. can I mention that... Kiitoksia, Rova Shake. Tänään on tapaaminen, johon osallistuu IKON tärkeä suojakaupunkien verkosto ja sihteeristä tapaavat. Mietimme, miten voimme auttaa tätä ihmisoikeuspuolusta ja mietintöä, joka on kesäkuussa parlamentissa hyväksyn hyväksynyt Lohbiilä, Iran delegaation puheenjohtaja. Thank you. And I will limit my questions only to the... Rajoitan kysymykseni ainoastaan kuolemantuomioon. Muut kysymykset ovat relevantteja. En ota niitä esille. My understanding there is a, a draft... Ymmärtääkseni Iranin parlamentissa on lainsäädäntöaloite, joka tehtiin jo 2003, ja jossa kuolemantuomio kivittämällä kumottaisiin. Monet erilaiset ihmisoikeusaktivistit kampanjoivat sen puolesta – mutta ne parlamentin jäsenet, jotka ovat lähempänä vallankumouskarttia, estävät tämän ehdotuksen etenemisen. Kuulisin, onko mitään mahdollisuuksia saada tämä käsittelyyn. Voisiko parlamentti jotenkin hyväksyä sen? Mitä sitten tulee tähän tiedon keruun matkaan? YK Lahan on avainkutsu erilaisille ihmisoikeusesittelijöille. Mutta ymmärtääkseni yksikään ihmisoikeusedustaja ei ole päässyt Iraniin. Ja tässä parlamentin pohjimmisten päätöksessä tehty ristiriita meillä on Iranin delegaation matkustuslupa, mutta nyt tässä on tällainen tällainen eh- ehto on että, että, että me emme voi matkustaa Irania ainoastaan, niin kun Ashtiani ei kuolema kuolematuomioita. Tämä on ihan validia, mutta Iranissa on moni kuolemaan, paljon kuolemaan tuomittuja. Jos meillä on yleinen politiikka, emme voi matkustaa Yhdysvaltoihin, Saudi-Arabiaan, Kiinaan myöskään. Tai sitten me suhtaudumme parlamentin työhön vähän vakavammin. Tiedän, että ei ole minun asiani pyytää tätä, mutta teenpä näin kuitenkin. Tiedätte komission edustajan täällä, meillä on hyviä uutisia. Ellen jörn News tullaan. Se tulee nyt farsiksi lokakuun lopulla. Mutta emme tietysti vaik- voi vaikuttaa Euronewsin sisältöön, mutta olisi oikein hyvä, jos meillä olisi dokumenttiohjelmia tai nyt elokuvia tästä tarpeettomasta kuolemantuomiosta koska tieto kansainvälisestä keskustelusta Iranissa ei ole ehkä niin laajalle levinnyt. Kiitoksia Rauhan Lohviilä. Jos herra Businille kävisi, jos hän voisi puhua lyhyesti, mielelläni annan hänelle puheenvuoron. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kiitos, että kutsuitte meidät tänne. Kiitos ystävällistä sanoista Ravalo Lohbileriltä. Aloittaisin mä sitten tästä aiheesta. Ernyssin kielinen versio alkaa muutaman päivän kuluttua. Tämä on meille tärkeä askel eteenpäin. Meistä on tärkeää laita mahdollisuuksia saada iranilaisia katsoja, jotka ovat perillä siitä, mitä laajemmin maailmassa. Ohjelma on, taitaa alkaa tässä ensi kuun lopulla tai marraskuun alussa. On tärkeää panna kahta asiaa. Ensinnäkin kyseessä ei ole mikään ihka uusi TV-kanava. Kysymys on Euroniosin olemassa olevasta versiosta ja farsi vain lisätään kielivalikoimaan. Meillä on arabia, venäjä ja Turkki mukana. Toisekseen Euroniusin uudella versiolla me pyrimme tavoittamaan farsin puhujat kautta maailman. Totta kai monet heistä asuvat Iranissa. Ei pidä kuitenkin unohtaa, että on naapurimaitakin. on isoja persin, yhteisöjä myöskin tämä diaspora. Tai sitä katsoja vähän kaikkialla, koska Euroniosin satelliitit kykenevät koko maailman tavoittamaan. Mitä muuhun tulee, tulin vähän myöhässä, pyydän anteeksi. Kuuntelin kiinnostuksella Hermasta Fain viestiä ja pyyntöjä. Mitä vaan me tehdään? Me pyrimme käyttämään kaikkia diplomaattisia kanavia, joita meillä on, välittääksemme Iranin viranomaisille selkeän viestin meidän huolestamme liittyen vaan hankalaan hyvin hankalaa ihmisoikeustilanteeseen. Pyrimme myös tekemään selväksi, että Iranin pitäisi kunnioittaa niitä kansainvälisiä velvoitteita, joihin ne vapaaehtoisesti sitoutuvat liittymällä ratifoimalla useampia kansainvälisiä sopimuksia ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin, kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska musta ottamalla heitä näistä velvollisuuksista. Me emme koe, että me puuttuisimme Iranin sisäiseen tilanteeseen, vaan kysymys on siitä, että niin kuin kansainvälisissä sopimuksissa esimerkiksi nämä asioita, joita Iran vapaaehtoisesti teki, ne ovat liittyneet näihin yleissopimuksiin. Meistä on ihan oikein pyytää heitä kunnioittamaan niitä. Tämän lisäksi muistuttaisin teitä useammasta julkilausumasta, jotta Catherine Ashton korkea edustaja on tänä vuonna antanut. Niitä on jo noin kymmenen ja useampia poliittisia menettelyitä Iranissa ja Brysselissä liittyen politiikkaan. Ja näin olemme onnistuneet käymään mielekkäitä keskusteluja Iranin viranomaisten kanssa, kiinnitimme huomiota, heidän huomiotaan yksittäisiin tapauksiin ja yleiseen tilanteeseen. Ja lopuksi kaikki nämä viittaukset internetiin, satelliittitelevisioon, kännykkäkommunikaatio ovat kiinnostavia. Komission ja jäsenvaltiot, mm, asiantuntijat ja yritykset pohtivat tätä. Ja tästä tämän pohdinnan pohjalta pystymme ottamaan asianmukaisia askelia, että interventiomme olisi tehokkaampi. Kiitos näistä hyvin runsastietoisista lausumista. Parlamentin lehdistöpalvelulla pitäisi kenties olla avointa keskustelua Euronewsin kanssa siitä, miten Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka voisi paremmin nostaa esille Euronewsin eri kielisissä versioissa, koska se olisi todellakin hyvä väline ja sitten haluaisin vielä mainita, herra kosinille, että te tänään saatte kirjallisen kysymyksen Rova Schakelta ja minulta siitä, mitä Euroopan toimielimet tulevat tekemään näiden telekommunikaatiostandardien kysymysten osalta ja, ja niistä riskeistä, jotka liittyvät siihen, että viedään ää, äh, tällaista tekniikkaa, jolla voidaan harjoittaa valvontaa maihin, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia. Niin, sitten viimeinen puheenvuoro tässä keskustelussa on varapuheenjohtaja herra Zemke. Bardzo chciałem podziękować. Jeżeli można, to chciałem... Kiitoksia. Haluan kiittää kaikkia vieraita ja esittää seuraavan kommentin. Ja lopuksi esittää yhden kysymyksen. Iran on valtio, jossa todella laajasti rikotaan ihmisoikeuksia. Valitettavasti nämä ihmisoikeusloukkaukset ovat tällaisia demonstratiivisia. Esimerkiksi se tapa, jolla kuolemantuomiota toteutetaan. Ja samoin suhde oppositioon viimeisten vaalien jälkeen. Mutta kaikista huolimatta uskon, että emme pysty puuttumaan Iranin tilanteeseen suhteessa muihin, esimerkiksi Pohjois-Koreaan. Se on täysin oma tapauksensa. Iranin edellisissä presidentinvaaleissa oli useita opposition ehdokkaita ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun heitä oli näin laajasti mukana. Ja haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Kuinka arvioitte tietyn tendenssin? Kun katsomme ja analysoimme tätä tilannetta, niin minusta tuntuu siltä, että keskitymme ainoastaan nykypäivään, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myös muita asioita. Haluaisin tietää, onko viimeisten vaalien jälkeen, ne olivat tietty mahdollisuus Iranille, niin äh, onko nyt havaittavissa sitä, että viranomaiset kunnioittaisivat ihmisoikeuksia entistä paremmin vai ovatko he entistä tiukempia näissä asioissa? Meidän täytyy arvioida tilannetta tältä kannalta, koska kaikissa poliittisissa pohdinnoissa täytyy pohtia sitä, puuttuuko, puuttuvatko viranomaiset jotenkin omaan politiikkaansa. Kiitos. Nyt takaisin puheenvuoro herra Mostafeille pariksi minuutiksi liittyy myöskin kysymyksiä, joita teille on esitetty. Haluaisin vielä kerran kiittää siitä, että olette kiinnittäneet kiinnittäneet huomiota tähän aiheeseen. Haluaisin erityisesti kiittää niitä, jotka ovat ilmaiset näkemyksiä Iraniin liittyvistä asioista. Vaalien jälkeen Iranissa saatamme havaita, että laaja joukko ihmisiä tuli kaduille protestoimaan vaalitulosta vastaan. Miljoona ihmisiä oli kaduilla, mutta valitettavasti se, mitä Iranissa tapahtuu, päinvastoin kuin muissa maissa, on, että Iranissa öljyn kautta on, on saatu paljon voimaa ja saatu aikaan hyvinvointia. Ja, ja tätä kautta hallitus pystyy puuttumaan tukahduttamaan keskustelua. Iranin kyky liittyen siihen kansalliseen hyvinvointiin on se, että hyvinvoinnin kautta Iran on pystynyt rekrytoimaan poliiseja ja saanut aikaan sen, että se pystyy mobilisoimaan eh, joukkoja niin, että maan hyvinvointia käytetään siis siihen, että edistetään poliisitoimintaa. Ja tällä tavalla pystytään valvomaan tilannetta, siis hyvinvoinnilla hallitus pystyy myöskin ostamaan tekniikkaa ja hyödyntämään sitä. Mitä herra Obama on tehnyt, joka liittyy sanktioihin, se on ollut hyvin myönteinen askel, joka on kohdistunut niihin henkilöihin, jotka ovat olleet ennen kaikkea päätekijöitä ihmisoikeusrikkomuksissa, ja on saanut myönteistä vastaanottoa Iranissa. Samantyyppisiä askelia pitäisi ottaa myöskin suhteessa muihin ihmisoikeus ihmisoikeuksien rikkojiin. Euroopan unioni voisi ottaa seuraavan askeleen tässä ja tämä voisi olla hyvin hyödyllistä. On käyty keskusteluja Iranin kanssa vuosien ajan saatuakaan paljon erilaisia sopimuksia. Sopimus, joka koskee lasten oikeuksia, on hyväksytty Iranissa, mutta saman aikaan kun se on hyväksytty, tietysti voidaan nähdä, että lapsia teloitetaan, jotta Iran pystyisi kohtaamaan haasteet, se pyrkii käyttämään uusia välineitä, sortavia välineitä. Viime vuonna oli tarkoitus sisällyttää teloitus myöskin koskemaan lainsäädännössä niitä, jotka harjoittavat blogien kirjoittamista. Myöskin YK on turvallisuusneuvoston sen sijaan, että se soveltaisi taloudellisia rangaistuksia, jotka kohdistuvat Iranin kansaan, sen pitäisi hyödyntää poliittisia rangaistustoimia. Sellaisia poliittisia rangaistuksia ei ole ollut, jotka olisivat kohdistuneet Iraniin. Miksi Iranin vallanpitäjät, jotka rikkovat ihmisoikeuksia, miksi he voivat matkustaa ulkomaille ja pitää puheita, osallistua erilaisiin kokouksiin ulkomailla? Miksi he voivat käyttää muiden maiden tarjoamia tilaisuuksia ja niin miksi heillä voi olla valuuttatilejä muissa maissa, joilla he voivat harjoittaa kauppaa ja varojen siirtoja. Nämä asiat pitäisi myöskin ottaa huomioon, mutta yhteiset intressit ovat aiheuttaneet sen, että ihmisoikeuksia on lyöty laimiin. Täällä on sanottu, että ei pitäisi olla puuttumista Iranin sisäisiin asioihin. Mutta tällä hetkellä maailma on muuttumatta kyläksi. Emme voi olla välinpitämiä sen suhteen, mitä ennen tapahtui. Kaikki maiden pitäisi auttaa tukea. Pohjois-Korea tarvitsee tukea, kiinalaiset tarvitsevat tukea ja apua. Ja siksi ihmisoikeuksien kysymys pitäisi ottaa esille ensisijaisena kysymyksenä. Intressi pitäisi laittaa sivuun ja jos tämä tehdään kunnolla, voidaan löytää monenlaisia ratkaisuja, monia soveliaita mekanismeja edetä asiassa ja auttaa ihmisoikeuksien edistämistä. Kiitos. Kiitos, herra Mustafai. Ja kiitos siitä, että tulitte keskustelemaan meidän kanssamme. Ja varmastikin parlamentin jäsenten ja teidän välille syntyy yhteyksiä myös tulevaisuudessa. Minusta meidän täytyy tarkastella tätä matkustamiseen liittyviä rangaistustoimia ja rajoituksia äh, monilta kannoilta. Monissa maissa, joissa on vakavia ihmisoikeusikkoja, jotka voivat vapaasti matkustaa, ja näin ei varmastikaan pitäisi olla. Joten kiitoksia tästä muistutuksesta. Ja nyt jäljellä oleva aika omistetaan Frontex-asetukselle, josta on kysymys siitä, että ollaan muuttamassa neuvoston asetusta. Ulkoasioiden valikunta on antanut oikeuden tehdä lausunto sisä valiokunnalle ja tästä lausunnosta vastaa ihmisoikeuksien alivalikunta. Äänestys on tarkoitus käydä valikunnassa ensimmäisenä joulukuuta. Lausunnon laatijana on Rova Lochpila ja haluaisin vain muistuttaa aikataulusta. Joten tänään on ensimmäinen keskustelu lausuntoluonnoksesta, jonka Rova Lochpila on laatinut. Määräaika tarkistusten esittämiselle tähän lausuntoluonnokseen on 27. lokakuuta kello 12, näin on esitetty, ja sen jälkeen 29. marraskuuta asiaa käsiteltäisiin uudestaan täällä alivalikunnassa, ja käytäisiin lävitse myöskin tarkistukset, jotka liittyvät lausuntoluonnokseen ja äänestys olisi siis ulkoasianvaliokunnassa ensimmäinen joulukuuta. Vastuuvaliokunta, kansalaisvauksien oikeus- ja sisäasioiden valiokunta, LIBE, sen on suunniteltu äänestävän 9. joulukuuta asiasta. Niin kertoa teille, ketkä ovat paikalla tätä kommentoimassa, tätä asetusta. Meillä on täällä Nicolas Rege, joka on Amnesty Internationalin Euroopan äh, toimista vastaavasta virastosta. Stefan Kessle on myös paikalla, joka on Jesui, Jesuit Refugee-järjestön äh, edustaja. Ja sitten Mällin Gaalik, joka on YK pakolaiskomissaarin virastosta Brysselistä. Ja olen ymmärtänyt, että puhuja, joka edustaa Frontexia tässä keskustelussa on herra Richard Ares Baumgartner, joten pyytäisin ensin, että lausunnon laatija esittelisi lausuntoluonnoksen. Ähm, danke, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja olen laatinut tarkistuksen. Ne ovat teillä kirjallisessa muodossa. Samoin tässä on perustelut mukana. En käy tarkistuksen nyt yksittä, yksitellen läpi, vaan annan tällaisen yleiskatsauksen. Ihmisoikeusvaliokuntana me tietenkin kiinnitämme eniten huomiota Frontexin ihmisoikeuspuitteisiin ja siihen, kuinka ihmisoikeussäännöksiä Frontexin työssä täytäntöön pannaan. Ja on äärimmäisen hyvä asia, että komissio tässä ehdotuksessa on ensi kertaa viittaa siihen, että Frontexin täytyy tehdä työtään niin, että se ottaa perusperiaatteet ja säännöt huomioon. Tämä on hyvä asia. Kuten tiedätte, parlamentin ulkopuolelta olemme nähneet äärimmäisen vakavia kuvia ihmisoikeusrikkomuksista. Näitä tapahtuu hyvin usein EUn ulkorajoilla. Frontex ei vastaa kuitenkaan näistä kaikista. Meillä on erilaisia rajojen varmistusjärjestelmiä ja siksi EUn kokonaispolitiikkoja maahanmuuttokysymyksissä ja siinä, kuinka turvapaikkoja annetaan. Täytyy tarkastella kokonaisuuksena. Minä kuitenkin keskityn nyt Frontexiin olen ollut kaksi viikkoa sitten järjestämällä valtuuskuntamatkalla matkalla Varsovassa. Siellä on Frontexin päätoimipaikka. Totta kai keskusteltiin paljon myös siitä, kuinka paljon esimerkiksi kansallisilla rajavartioviranomaisilla on toimivaltuuksia Frontexin nähden, mikä on tulevaisuudessa Frontexin rooli, kun meillä on yksi yhtenäinen ulkorajojen varmistusjärjestelmä. EUhan antaa määrärahoja Frontexille ja Frontexin budjettia on korotettu huomattavasti ja on pohdittu riittääkö tämä vai ei. Me keskitymme tässä kuitenkin äh, ihmisoikeuskysymyksiin. Ja Varsovassa todettiin, että meitä kiinnostaa jatkuva avoimuus. Ja minä totesin, että on hienoa, että Frontexista joku tulee keskustelemaan tästä äh, ehdotuksemme mukaan. Siitä tulisi tehdä sitovaa, että saamme Frontexin äh, toiminnasta jatkuvaa tietoa. Perustelussa viittaan vielä kerran siihen, että se mitä komissio on jo todennut on varsin hyvä asia. On tärkeää, että kaikki Frontexin työ tapahtuu perusoikeus ja sääntöjen noudattaen. Meillä on nyt uusi tilanne Lissabonin sopimuksen myötä. Se luo uudet oikeudelliset puitteet työlle – ja laajentaa Euroopan parlamentin toimivaltuuksia näissä kysymyksissä. Ja näin me tulemme käsittelemään näitä asioita säännöllisesti. Ja kun toimivaltuuksia laajennetaan, siihen liittyy se, että tarkistamme, laajentaako Frontex sen omia mandaatteja, näin se tekeekin. Ja kun se näin tekee, niin äh, tarkastelemme sitä, että se todella noudattaa kaikkea EUn lainsäädännön perusoikeuksia. Meidän täytyy varmistaa, että perusoikeudet todella turvataan, niitä suojataan ja niitä edistetään edelleen. Ja tässä on tämän ehdotuksen ydin. Lisäksi viittaan siihen, että on olemassa jotakin hyvin monimutkaisia kansainvälisiä kysymyksiä. Esimerkiksi meripelastus, mikä on tämän pohjana oikeudellisesti. Vihreät järjestivät kuulemisen. Paikalla oli myös komission oikeudellisia asiantuntijoita – ja hekään eivät pystyneet antamaan selkeää vastausta tähän. Ja lausunnossamme viittasin siihen, että vastuuvaliokunnan Liben tulisi jatkuvasti myöhemminkin vielä käsitellä näitä tärkeitä kysymyksiä. Pidämme komission etuksia siis tervetulleina, mutta esitämme konkreettisia vaatimuksia siitä, että komissio selventäisi entisestään sitä, kuinka voidaan tehdä työtä niin, että kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Ja esimerkiksi arvioidaan virastojen toimintaa ja parlamentti vaati tätä jo vuonna 2008, eli sitä, että järjestetään riippumatonta valvontaa, mutta tähän ei ole mitenkään reagoitu ja nyt meidän täytyy saada tämä sitovaksi, eli että saamme todella riippumatonta valvontaa, sellaista valvontaa, jossa on mukana YK on pakolaisvirasto, sitten perusoikeusvirasto ja myös tärkeitä kansalaisjärjestöjä, joilla on hyvin paljon tietoa käytettävissään. Arvioinnin yhteydessä puhutaan viiden vuoden ajanjaksossa – jaksosta. Itse ehdotan vuosittaista valvontaa ja koska Frontexilla on vuosikertomus, jonka se laatii, niin ehkä siksi näitä arvioitakin voitaisiin suorittaa hieman lyhyemmässä ajassa. Samoin ehdotan perusteluissa, että arviointi ei kohdistuisi pelkästään ihmisoikeuksiin, vaan että tarkentaisimme asiaa hieman ja toteaisimme, se, että katsotaan hyvin tarkkaan, mitä todella on tehty, kuinka perusoikeuskirja on noudatettu. Sitten tähän liittyy riippumaton valvonta siitä, kuinka tiettyjä velvoitteita toteutetaan. Ei katsota ainoastaan sitä, onko pyritty pääsemään tavoitteisiin, vaan myös sitä, ovatko nämä tavoitteet todella konkreettisesti täyttyneet. On hyvä, että yhteistyötä korkean pakolaisedustajan kanssa laajennetaan. Niin, että hän on mukana kaikissa yhteisten missioiden valmistelussa ja että hän voi saada selkeän kuvan erityisesti turvapaikkakysymyksistä. On myös uutena asetna tässä mukana se, että väli, erilaisista välikohtauksista raportoidaan. Tämä on hyvä askel, mutta tässäkin täytyy huolehtia siitä, että todella ollaan selvillä siitä, kuka todella kantaa vastuuta ihmisoikeusloukkauksista. Samoin tässä ehdotetaan sitä, että Frontexin työntekijöitä koulutetaan jatkuvasti ja että perusoikeusvirasto on tässä mukana. Tämä on myönteinen lähestymistapa. Samoin mukana ovat kansalaisjärjestöt ja samalla kehitetään erilaisia koulutusohjelmia. Samoin ehdotan, että asian asiantuntijaryhmä voisi olla mukana Frontexin toiminnassa. Sellainen ryhmä, joka tuntisi hyvin kansainvälistä lainsäädäntöä turvapaikkakysymyksistä ja tällaisesta kansainvälisestä suojelusta, kun kyseessä ovat sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat erityistä suojaa. Tämä voi lisätä, täydentää ja laajentaa Frontexin työtä. Meillä on paikalla asiantuntijoita, jotka käyvät monia kysymyksiä yksityiskohtaisemmin läpi, siksi en mene itse tämän pidemmälle. Kiitän heitä siitä, että he ovat täällä paikalla ja odotan konkreettisia yksityiskohtaisia ehdotuksia, tai olemme sellaisia saaneet. Olen kuullut äh, live-valiokunnalta, että meidän tarkistuksemme tullaan ottamaan huomioon. Parlamentin täytyy saada entistä paremmin tietoa. Tästä ollaan yhtä mieltä. Samoin LIBE-valiokunta ja Euroopan unionin tietosuojavaltuutettu kokoontuivat tällä viikolla. En kuitenkaan tiedä tämän kokoontumisen tuloksista, mutta olemme kuitenkin yhtä mieltä siitä, että Frontexin täytyy kehittää tiettyä tietoa ja politiikkaa. Olen kuullut, että kun ihmisiä palautetaan, niin tässä yhteydessä ei luovuteta mitään relevanttia tietoa. Ja jos näin ei ole, niin on vaikea seurata sitä, toimitaanko ihmisoikeuksia noudattaen vai ei. Tässä oikeastaan kaikki minulta. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Hän osoitti, että komission ehdotus sinänsä on jo tervetullut ja hän on vain parantanut sitä niin, että se ottaa paremmin huomioon ihmisoikeusnäkökannat. Nyt haluaisin pyytää varjoesittelijää Euroopan kansanpuolueen ryhmästä käyttämään puheenvuoron. Kuutsavos. Kirja Proedre. Είναι χαρά μου που έχω τη δυνατότητα να συμμετέχω στην εργασία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Kiitos. Meillä on jotain osaa alivaliokunnan toimintaa. Minä olen AFET-valiokunnasta ja jos sallitte, niin maani Kreikka, joka on tärkeä askelma kohti Eurooppaan saapumista ja vuoden ensimmäisellä kolmasosalla olemme jo, olemme jo ylittäneet 90 prosentilla on niiden ihmisten määrä kasvanut, jotka ovat yrittäneet päästä EU-hun. Ja minä olen täällä keskustellakseni Frontexista. Tämä on erittäin hyödyllinen ensimmäinen mielipiteiden vaihtomahdollisuus. Rouva puheenjohtaja, meillä on yhteinen tavoite, eli Frontex, joka toimii, jonka missio on täysin kunnioittaa ihmisoikeuksia. Ja komission tekemä ehdotushan menee täysin siihen suuntaan. Tuo ehdotus painottaa sitä, täytyy valmistautua paremmin, koordinoida paremmin ja täytäntöönpanna paremmin Frontexin missiota ilman, ilman tämä tärkeää, että vääristäisimme mitenkään tapahtumien kulkeita, mitään sortavia poliisitoimia. Ja tämä komission ehdotus on tyydyttävä ja tasapainoinen. Tässä on herkkä tasapaino tehokkuuden ja inhimilliseen tämän välillä. Ja meidän pitäisi mielestäni tasapainottaa tämä herkkä tasapaino, joka oli niin vaikea saavuttaa. Kollegamme lausuntoehdotus sisältää epäilemättä paljon myönteisiä piirteitä – ja onnittelen häntä tekemästään työstään. Samanaikaisesti meillä on tunne, että täytyy sanoa, että joissakin tapauksissa hänen ehdotuksensa äh, aiheuttavat sen riskin, että ne horjuttavat tätä mainitsemaani niin herkkää tasapainoa. Tämä pätee esimerkiksi siihen ehdotukseen, että Frontex käsittelisi kysymyksiä, jotka eivät kuulu sen toimivaltaan, kuten turvapaikkakysymyksiä. Samaten täällä ajoittain ehdotuksia, jotka raskauttavat paljon valvonta- ja arviointimenettelyjä. Kollegamme ehdotukset toisinaan menevät pitemmälle kuin mitä asetus säätäisi. Ei pidä jättää huomioon, että komission ehdotuksen lähtökohtaisesti myönteisiä ehdotuksia. Esimerkiksi sinne täsmennetään Frontexin missio, koulutuksen parannusta vaaditaan, myöskin vaaditaan ihmisoikeusvastuullisia, kontrollin transparenssia lisätään – säännölliset arviot ja mahdollisuudet on mukana. Sitten tässä on tässä hy- hyvien käytäntöjen koodisto äh, liittyen palauttamisiin. Eli tässä valitsee tällainen tasapaino, josta puhun. Olemme valmiita keskustelemaan tästä ehdotuksesta, joka Rohbiller on tehnyt. Olemme valmiita yhteistyöhön, mutta meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon mainitsemani ongelmat. Tämän ne. enpä halua viivyttää Frontex-keskustelua, mutta halusin kuitenkin nopeasti sanoa, missä ovat ongelmat. Esimerkiksi Frontexin jäsenvaltioiden yhteistyön suhteen tämä konsultaatiot tiedon saanti Frontex ja tiedon saanti Frontexin jäsenvaltioiden välillä sitä niin sellainen, se on normaalia, sitä saa kuulemista ja dialogia tarvitaan yhteispäätöksen tekoa Frontexin ja jäsenvaltioiden välillä tarvitaan. Silloin kun me haluamme, että Frontex ja jonkun muun jäsenvaltion osa, edustajat ovat yhteistyössä. Ja kysymys on, mihin, missä määrin me tässä vaiheessa olemme valmiita arvioimaan struktuureja ja resursseja, joita jäsenvaltioilla on raja rajavaltioita. Olemme valmiita hyväksymään kontrollit. Olemme valmiita siihen, että Frontex kontrolloi jotain, joka kuuluu jäsenvaltioiden suvereniteettiin. Tämä on poliittisesti hyvin arka kysymys. Sitä täytyy pohtia. Myöskin komission asetusehdotuksessa ei tämä kysymys näistä itsenäisistä rajavartijasta ole tarpeeksi selkeä. Haluaisin kuulla, mitä tämä uusi instituutio merkitsee. Kiitän nyt teitä sitä, että kuuntelitte minua ja olen valmis yhteistyöhön esittelijänne kanssa, jolla on iso työtehtävänä tässä menettelyssä. Kiitos varjoesittäjälle, joka edustaa eh, Euroopan kansanpuoluetta. Ja nyt haluaisin pyytää kutsuttuja vieraita osallistumaan keskusteluun. Ja kun aikaa on rajallisesti käytössä, ei suinkaan ensimmäistä kertaa, niin pyytäisin, että puhujat olisivat hyvin tiiviitä ja puhuisivat 7-8 minuuttia. Olen varma, että pystytte tähän ja sitten voimme vielä saada reaktioita puheenvuoroihin. Ensin Nicolas BG, joka edustaa Amnesty International. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, for... Kiitos puheenjohtaja siitä, että meillä taas on tilaisuus ottaa esille kantoja tästä tärkeästä asetuksesta. Minä puhun Amnesty Internationalin puolesta ja Euroopan pakolaisneuvoston puolesta. Meillä on yksityiskohtainen paperi, joka koskee tätä komission tekemää esitusta ja sen oikeudellista sisältöä. Se merkitsee sitä, että haluaisin aloittaa kiitämällä esittelijää ja tästä luonnoksesta, joka on esitetty, se menee meistä pitkälti oikeaan suuntaan ja sisältää itse asiassa useimmat kohdat, jotka minä haluaisin ottaa tänään esille. On todellakin noin kolme myönteistä elementtiä. Tässä esityksessä yksi niistä on se, että selkeytetään oikeudelliset puitteet niin, että sinne vahvistetaan, että Frontexin toimintaa koskevat Schengenin rajavalvontaa koskevat määräykset ja ne ovat sen mukaisia. Tässä Schengenin rajavalvonta koskevassa määräyksessä otetaan täysin huomioon ihmisarvo, käyttäytyminen, joka ei ole syrjivää ja se, että kunnioitetaan henkilöitä. Tärkeää myöskin on olemassa määräykset, jotka liittyvät yhteisiin palautustoimiin, ja tämä käytännössä vahvistaa sen, että palauttaminen tapahtuu humanilla tavalla, ja sitten korostetaan sitä, että on koulutusta, jota annetaan rajavartijoille ja muille henkilöille, jotka ovat mukana rajavalvontatoiminnassa. Nämä ovat hyvin myönteisiä askelia oikeaan suuntaan, mutta meillä on muutamia tärkeitä huolenaiheita, ja ne voidaan jakaa neljään ryhmään. Ensinnäkin on se, että uusi oikeudellinen puite jää epäselväksi siinä, mitä konkreettisesti jäsenvaltioiden ja Frontexin tulee tehdä, jotta ne täyttävät määräykset, jotka liittyvät ihmisoikeuksien soveltamisia on mainittu luonnoksessa oikeuspuitteissa todetaan, että on määritettävä ne henkilöt, jotka tarvitsevat suojelua, jotka ovat haavoittuvassa tilanteessa ja annettava lääketieteellistä tukea, oikeudellista tukea ja mahdollistaa se, että ihmiset voivat hakea turvapaikkaa. Todellakin suosittelemme, että konkreettiset toimenpiteet, niin kuin nämä otetaan esille esityksessä, koska muuten nämä eivät puhtaiksi sanoiksi, eikä kuitenkaan käy selvästi ilmi se, miten ne pitää panna toimeen. Toiseksi Frontexin toimivaltaa laajennetaan kyllä, mutta puitteet, jotka liittyvät tilivelvollisuuteen, jäävät epäselviksi kolmessa tapauksessa ainakin. Ensinnäkin eh, se, että ei ole mitenkään heijastettu sitä, miten Euro Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan parlamentin rooli on vahvistunut. Euroopan parlamentti ei ole tilanteessa, että voisi saada paremmin tietoa ja voisi ryhtyä todella selkeään valvontaan. Ymmärrämme sen, että herra Laitinen tulee sanotusti puhumaan teille, kertomaan teille, mutta hän, hänelle ei ole kuitenkaan mitään velvoitetta siihen. Kansalaisyhteiskunnalla ja riippumilla tarkkailijoilla ei ole mitään roolia Frontexin äh, hallinnossa – eikä seurata myöskään Frontexin työohjelmaa. Itse asiassa edelleenkin jatkuu hallitusten välinen valvonta ja säilyy tällainen salailun ja avoimuuden puutteen kulttuuri. Ei myöskään ole tällaista valvontaympäristöä, joka liittyy näihin rajavalvontatoimiin tai palautustoimenpiteisiin, joita Frontex harjoittaa on suunniteltu raporttia välikohtauksista, mutta se on vielä sitä, että liittyykö se myöskin siilaisen sellaisessa tapauksessa, jossa rikotaan perusoikeuksia vastaan. Me no, pitäisi pyrkiä turvaamaan sen, että välikohtauksista raportoidaan kunnolla. Ja tähän, tämän ei pitäisi koskea pelkästään niitä operaatioita, joissa on kysymys palauttamisesta. Ja sitten kolmas aihe on yhteistyö kolmansien maiden kanssa, jota myös vahvistetaan. Mutta se tapahtuu ilman, että on konkreettisia suojalause, suojatoimia, nämä oikeat sanat, mutta emme näe täsmällisesti sitä, mitä ovat täsmälliset toimet, joilla turvataan se, että oikeuksia suojellaan ja että ei tapahdu rikkomuksia. Ja viimeinen, neljäs, lopullinen kommentti on se, että täällä on hyvin myönteisiä ihmisoikeussuojamääräyksiä, jotka liittyvät yhteisiin palautustoimiin, on valtaisia kasvua luvuissa. Rahoitus on kasvanut 500 prosenttisesti entiseen verrattuna. Me pidämme hyvin tärkeänä näitä suojatoimia, mutta on asioita, jotka puuttuvat, joita me haluaisimme lisättävän ja toivomme, että tämä hoidetaan rakentavalla tavalla. Seura tarkkailijalla pitäisi olla mahdollisuus tutustua kaikkiin ö, olennaisiin yksityiskohtiin näissä prosesseissa, yhteiset toimet, joissa on mukana lukuisia jäsenvaltioita. Näissä operaatioissa tarkkailijalla pitää olla mahdollisuus saada tietoa siitä, miten kohdellaan kaikkia palauttavia henkilöitä, että voidaan katsoa, että noudatetaan määräyksiä. Ja terkkailijoilla on myöskin selkeä tieto roolista ja siitä, mikä on se ihmisoikeuksien puite, jonka ihmisoikeuksien puitteita, joiden voi voivat toimia, ja mitä tapahtuu, jos raportit kielteisiä. Ja päätökset, jotka liittyvät palauttamiseen niiden toimeenpanoon, niistä pitäisi olla tietoja myöskin se, että katsotaan, miten henkilö saavuttaa kolmannen maan. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Kiitos, herra Beger. Ja nyt antaa puheenvuoron herra Kesslerille. Thank you very much. Madam Chair, ladies and gentlemen, the... herrat, minä edustan katolista järjestäjän jonka tehtävänä on auttaa pakolaisia kaikkialla maailmassa ja maahanmuuttoja. Ja tästä taustasta haluan esittää jotakin hyvin lyhyitä kommentteja siitä, mitä tässä pöydällä on. Sihteeristö puhui, pyysi minua puhumaan lyhyesti. Yritän olen menemään yksityiskohtiin, mutta muutamia Lohbillerin tekstin kom- yksityiskohtia kommentoisin kuitenkin. Haluaisin alleviivata sitä, mitä Lohbiller mainitsi, eli että, e-, että perussokerit ovat osa EUn perussopimuksia ja se velvoittaa kaikkia EUn elimiä mukaan lukien Frontexia kunnioittamaan ihmisoikeuksia myös maahanmuuttajia, ja tämä täytyy sitten, tämä täytyy näkyä viraston yksityiskohtaisessa säätelyssä. Valiokunnassa on tänä aamuna kuultu paljon niin suoraan tai epäsuoraan syistä, miksi paetaan, jätetään maita. Alkuperäiskansan edustajat ovat kertoneet tästä. Eräänlainen kollega kertoi siitä, ne jotka puhuvat kuolemantuomista kertovat tästä. Meidän täytyy olla hyvin tarkkoja siinä, että me annamme niille, jotka pakenevat ihmisoikeusrikkomuksia, että he saavat sen suojelun, jota he tarvitsevat. Kiinnittäisin teidän huomiota erityisesti eh, ihmisoikeustilanteeseen sellaisessa maassa eh, Libya, Algeria, Marokko, näihin transitmaihin. Me tiedämme, koska me työskentelemme näiden ihmisten kanssa. Tiedämme paljon tapauksia, yksilötapauksia, jotka osoittavat, että maahanmuuttajat, jotka tunnustetaan pakolaisiksi UNHCRn taholta, heiltä puuttuu yksinkertaisinkin suojelu ja perustavimmat sosiaaliset ja poliittiset oikeudet. He ovat ansassa, koska he eivät pääse eteenpäin, eivätkä he voi palata myöskään lähtömaahansa. He eivät kykene pakenemaan tätä hirveää tilannetta. On siis väistämätöntä, että kiinnitämme huomiota äh, transitmaiden tilanteeseen ja rajavalvonnan yhteydessä. Pidämmekin siis erittäin tervetulleina säännöksiä ja niitä tarkistuksia, joita Rahbiller ehdottaa, jonka tarkoituksena on ihmisoikeuksien saattaminen sen riskinarviossa ja suhteessa kolmansiin maihin. Suojeluun äh, tarpeessa olevien ihmisten aseman varmistaminen ratkaisevaa rajan tarkoituksessa. Lohbiller ehdostaa asiantuntijapuolia, joka vahvistaisi äh, viraston äh, toimintaa tässä. Pidän tästä, mutta ei ole selkeää, mitä tämä vahvistaminen merkitsee ja mitä yksityiskohtaisesti, minkälaista roolia näillä asiantuntijoilla tarjottaisiin halusin painottaa, että viraston asiantuntijoiden pitäisi saada sama rooli kuin esimerkiksi UNHCRlle ja muilla toimijoilla on. Ja tähän voisi neuvoa niitä, jotka toimivat yhteisessä rajavalvonnassa, että he kykenisivät tarkkailemaan toimia. Muissa tarkistuksissa pyritään would like to, to get to... Myönteisesti äh, turvapaikanhakijoihin, mutta haluaisin sanoa turvapaikka äh, sanan kansainvälinen suojelu, koska kansainvälisen suojelu kuuluu sekä turvapaikanhakijoiden suojelu ja muu suojelu. Turvapaikka on vähän vaikea termi tässä. Meistä myös me että selkeytetään tätä tapahtumien raportointimekanismia, mutta tässä sanotaan, että, että uskovia, uskottavia syytteitä tutkitaan. Mutta mitä on uskottavaa? Kuka päättää mikä syyte on uskottavaa? Mielestäni tällaisten syytteiden tai tutkinnan tehtävää selvittää, mikä on uskottavaa, mikä ei. Pakolaiset ovat jossain maassa keskustelemassa tätä palauttamisen seurataan. Meistä on myönteistä, että me pääsisimme mukaan tähän valvontaan, kuten Rova Lohbiller ehdottaa, mutta tekstin pitäisi tehdä selväksi, että riippumaton valvonta merkitsee sitä, että riippumaton muuta Frontexista, vaan myös riippumattomuutta jäsenvaltioiden viranomaisista. Muuten saattaa syntyä konflikteja. Tässä muutama kommentti, toivottavasti tarpeeksi lyhyitä tarpeeksi vain somia. Olemme valmiita kommentoimaan lisää. Uh, Kiitos näistä tärkeistä kommenteista, herra Kesla. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron rouva Madeline Gaalikille, joka johtaa politiikka- ja oikeustukiyksikköä YK pakolaiskomissaarin toimistossa eh, Brysselissä. Kiitos puheenjohtaja. YK pakolaiskomissaarin virasto on säännöllisesti pyytänyt, että Euroopan unionin rajavalvontaan otettaisiin mukaan se, että voidaan seurata sitä, miten ihmiset voivat saada suojaa, jotka etsivät turvapaikkaa. Ja pakolaiskomissaarilla on erityinen rooli ja asiantuntemuksessa voi antaa eri instituutioille tässä yhteydessä. Tähän sisältyy myös niissä ehdotuksissa, jotka koskevat Frontexia, jonka jonka työvalvonta ulkorajoilla koskettaa pakolaisia ja muita henkilöitä, jotka pyrkivät hamaan suojelua unionista. Frontexilla ei ole suojelutoimivaltaa. Se on elin, jota Aki Communitaire määrälee, mutta kuitenkin sen toiminnan pitäisi olla johdonmukaista siinä mielessä, että se noudattaa perusoikeuksia, jotka ovat osa EUn oikeudellista puitetta, mukaan luettuna turvapaikkaa. Pakolaiskomissaarin virasto pitää tärkeänä sitä, että Lohpilin luonnoksessa puhutaan siitä, että muutetaan asetusta niin, että sisältäisi lukuisia turvalausakkeita, jotka liittyvät siihen, että seurataan kansainvälisiä perusoikeuksia, jotka liittyvät suojeluun. Tässä on myös kehotuksia, jotka liittyvät siihen, miten pannaan oikeuspuitteita toimimaan tavallaan niin, että selkeästi sanotaan, että viraston täytyy noudattaa kansainvälisiä määräyksiä ja että että on velvollisuus kouluttaa Frontexin henkilöstöä ja varvuntaa harjoittava henkilöstö on tärkeä asia ja erityisen olennainen kysymys. Mutta pakolaiskomissaari on sitä mieltä kuitenkin, että päähaaste liittyy perusoikeuksiin siinä, miten ne pannaan käytännössä toimeen. Olivat, se, että kunnioitetaan velvoitteet, jotka liittyvät kansalliseen suojeluun, voidaan turvata vain silloin, kun <clears throat> toimintamenettelyt täyttävät täysin nämä velvoitteet ja tämä koskee niitä, jotka katsovat valvontaa meri- ja maarajoilla mukaan. Ja rajahenkilöstöllä pitäisi olla ohjeet ja taidot ja välineet havaita ja reagoida tehokkaasti siihen, jos on ihmisiä, jotka etsivät turvapaikkaa. Ja täytyy tunnustaa se että, se, että ihmisiä sallitaan Eurooppaan silloin, kun he hakevat turvapaikkaa, on osa heidän velvollisuuksiaan. Siksi YK vakauskomissaari suosittaa että sisällytetään selveitä velvollisuuksia, jotka liittyvät siihen, että äh, noudatetaan kansainvälistä suojelua ja perusoikeuksia, ja että on käytännön ohjeet, jotka liittyvät siihen, miten viitataan henkilöihin, jotka saattavat tarvita kansainvälistä suojelua. Tähän saattaa sisältyä se, miten suunnitellaan äh, hankkeet, joita Frontex koordinoi. Pakolaiskomissaari myöskin pitää äh, tärkeänä sitä, että on selkeää ohjata siinä, mm, mikä liittyy Frontexin koordinoimiin operaatioihin merillä. Pakolliskomissio myöskin suosittelee sitä, että käytännössäännössä olisi riippumaton tarkkailumenettely, joka koskee palautustoimia. Ja tätä kehitettäisiin ja sovellettaisiin niin, että Frontex-henkilöstö, rajavalvontahenkilöstö, joka on mukana tässä hankkeessa, olisi tästä, tässä koulutuksessa muussa mukana. Muutos, joka liittyvät eh, Frontexin kyvyn kehittämiseen niin, että se pystyy paremmin vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät operaatioihin ulkorajoilla. Palovaskomissaario näkee tärkeänä tämän tavoitteen, ymmärtää sen, mutta samaan aikaan Frontexin toiminnassa ei saisi olla tavoitteena se, että estetään, vaan äh, hoidetaan perusoikeuksista, jotka koskevat henkilöitä, jotka haluavat hakea turvapaikkaa Euroopan unionista. Mitä tuolla yhteinen opetussuunnitelma, joka on ollut Frontexin viimeisimpien vuosien päätoimija. pakolaiskomissario pitää hyvänä ehdotusta, että määritellään perusoikeudet ja se, että voidaan saada kansallista suojelua, joka liittyisivät koulutukseen kaikille henkilöstölle, joka on mukana hankkeissa, joita virasto koordinoi. Tärkeää, että asiantuntijajärjestö, joka ovat mukana ja käsittelevät myöskin perusoikeuksia ja kansallista suojelua. Ja tämän on mukana myöskin kumppaneita, jotka Frontexilla on, jotka ovat mukana siinä, kun kehitellään koulutusvälineitä. Haluaisin myöskin tukea velvoitetta, että Frontexin yhteisjoukot, niissä olisi velvoitteita koulutuksessa, ja että myöskin turvapaikka-oikeus mainittaisiin tässä yhteydessä. Tärkeää olisi, että Frontex voisi harjoittaa yhteisesti hankkeita jäsenvaltioiden kanssa minulla mukana johtamassa siitä, ollut huolissani siis siitä, että myöskin arvioidaan näitä hankkeita. Palveluskomissari pitää ylipäätään tärkeänä näitä määräyksiä ja on sitä mieltä, että perusoikeuksien rikkomus ja kansallisen suojeluvelvoitteen rikkomisen pitäisi olla yksi asia, jonka pohjalta eh, Frontex voisi lopettaa yhteiset hankkeet. Pakolaiskomissari pitää myöskin tärkeänä sitä, että mainitaan erityisesti perusoikeudet ja kansallisuuden velvoitteet osana raportointimekanismia. Ja tässä yhteydessä suunniteltu asiantuntijayksikkö, joka on mainittu myöskin Lohpillerin luonnoksessa, voisi olla tärkeä luonteeltaan. Ja lopuksi pakolaiskomissaari myöskin haluaisi suositella, että tuli sisämääräys, joka koskee perusoikeuksien ja turvapaikan kysymyksien osalta sitä, että asiantuntijaelimet voisivat arvioida näin johtaa tilannetta, joka voitaisiin tehdä satunnaisella periaatteella tai pysyvällä periaatteella operaatioiden yhteydessä. Mitä tulee palautustoimiin, komissario tunnustaa sen oikeuden jäsenvaltioille, että ne voivat palauttaa henkilöitä silloin, kun on tutkittu, että he eivät tarvitse eh, kansainvälistä suojelua, mutta haluaisimme korostaa sitä, että tällainen palautus ovat kestävämpiä silloin, kun ne ovat vapaaehtoisia, jos ne pannaan toimeen tavalla, jonka mahdollisuuden tehokkaalle uudelleen integroitumiselle. Ja Frontexin vahvistava rooli palautustoimissa merkitsisi sitä, että silloin pantaisiin voimia myöskin erilaisia minimimääräyksiä, jotka liittyvät palautumisdirektiiviin, joka merkitsee sitä, että pyritään rajoittamaan voimankäyttöä. Frontex... Mrs. Garlic, I'm told that you're speaking too fast. Oh, Te puhutte liian nopeasti. Ja tässä on rajoite. Älkää puhuko nopeammin kuin jo puhuitte. Minäpä päätän puheenvuoroni, jos sallitte. Lopuksi UNHCR uskoo, että Frontexin vuosikertomukset liittyen sen toimii erityisesti liittyen perusoikeuksien noudattaminen, näiden pitäisi olla julkisia, jotta parlamentti ja muut saisivat seurata sen toimia. UNHCR on sitoutunut äh, jatkuvaan yhteistyöhön Frontexin kanssa ja valmis jatkamaan sen neuvontaa, äh, milloin tarpeellista ja milloin sen toiminta vaikuttaakin ihmisiin, jotka ovat huolenaiheena. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Minunkin pitäisi varmaan puhua hitaammin. Ja nyt annamme puheenvuoron lyhyesti komissiolle. Nielsen. Herra Nielsen. Uh, thank you very much, madam. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ja kiitos mahdollisuudesta ottaa osaa keskusteluun ihme perusoikeusulottuvuuden vahvistaminen Frontex-asetuksessa oli yksi ehdottomista ja sen Malmströmin prioriteeteista ehdotuksen tehdessään, ja olen oikein iloinen kuullessani nämä myönteiset sanat tästä ulottuvuudesta. Yksi sana, että saat vähän perspektiiviä Frontexin roolista. ja se välttämättä soveltavat eu lainsäädäntö ja perus kirja, kirjaa aina, kun ne valvovat rajoja, joka voisi 900 miljoonaa kertaa Schengenin ulkorajat ylitetään 900 miljoonaa kertaa. Frontexin rooli tässä kontekstissa on ja säilyy aika rajoitettuna. Frontex ei voi olla operationaalisesti mukana kaikissa, kaikilla rajansa sillä koko vuoden aikana. mahdollisimman Frontexin osuuden kasvavan, mutta realistisesti katsoen sen osuus pysyy rajoitettuna. Ja muistuttaisin teitä, että onko onpa Frontex paikalla tai ei. Sama EU-lainsäädäntö ja perusoikeuskirja. Niitä pitää noudattaa. Ja tavallaan minua hakottaa kättä ilmiö Ilmaiset meidän täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksien korkeimpia standardeja, koska tämä on vähän tämmöinen ei kyllä kysymys. Joko vaatimuksia noudatetaan tai ei, ei tässä ole mitään neuvoteltavaa. Ja tämä pätee siis, onpa Frontex paikalla tai ei. Frontexin täytyy toki kantaa vastuunsa julkisena viranomaisena. Ja sen täytyy ottaa vastuunsa perusoikeuksien kunnioittaa sä vakavasti kaikissa operaatioissa, että se ottaa, mutta se ei voi ottaa vastuuta muilta, se ei voi ää, äh, mahdollistaa sitä, että jäsenvaltiot ja käyttää alhaisempia standardeita, kun Frontex poistuu paikalta. Mutta mikä on Frontexin täsmälleen rooli? Pyrkiessämme vahvistamaan Frontexin roolia olemme kuitenkin pyrkineet pitämään Frontexia koordinoivana toimistona. Sitä ei tule päätöksentekoa. päätöksenteko koskien pääsyä päätökset turvapaikanhakijoiden kohtelun suhteen ovat jäsenvaltiolla. Joten oikeudellinen kehikko on sama. Jäsenvaltiot ja komissio ovat komissio sopimuksista noudattamisen valvojina ovat vastuussa EU-lainsäädännön täytäntöönpanon äh, vastuullisena. Ei Frontex ole mikään syyttäjä tai tuomari. Mutta Frontexin rooli on erittäin tärkeä ja rekosi johonkin näkökohtia, että täällä on esitetty. Tämä tapahtumaraportin incident. Sen tehtävänä on olla toiminnassa myös kun ihmisoikeusrikkomuksiin syytetään. Tämä periaate ja ennakkopäätökset Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimessa ovat osana ehdotuksen perusteluja. Frontexilla pitää olla mahdollisuus keskeyttää operaatiot ihmisoikeuksien rikkomusten tapauksessa. Ja ihmisoikeuksien noudattamista täytyy valvoa koko palauttamisprosessin ennen lentoa, lennon aikana ja palauttamisen suhteen. Ja kaikilla henkilöstöllä täytyy olla pääsy tähän tietoon. Ja valvonnan vuosiraporttien pitäisi olla täysin julkisia. Yksi kommentti henkilödatasta. tästä Tällä hetkellä Frontex prosessoi palauttamistoimiin liittyvää henkilöstödataa Euroopan tietoisen valtuutetaan käynyt läpi ja totesi, että tämä on laillista. Komissio on lisännyt uutta mandaattia Frontexin lehdotuksessa. Tämä varmasti tulee toimielmien välissä keskustelussa esille. Turvapaikkakysymys. Painottaisin, että tehtävänjako ja toimivallan ja Frontexin ja turvapaikkatukiviraston välillä on säilyy, mutta että yhteistyö olisi läheistä. 2008 teemme jo selväksi, että ihan tapauksessa Frontex toki jäsenvaltioita ja, ja uusi turvapaikan tukivirasto sitten taas turvapaikan hakijoiden hakemusten tapauksessa. Sitten yhteisten toimenpiteiden valvonta, pohdimme sitä. Kiinnittäisin huomiota siihen, että tarkkailijoiden osaan yhteisiin toimenpiteisiin on ehdotukselta huomioon ja pitäisi ymmärtää, että organisaatiot kuten UNHCR ovat ehdotuksen tarkoituksessa. Sara Nielsen ja komissa. Ja nyt lopuksi puheenvuoro Frontexin edustajalle. Baumgartner. Yeah, Mr. Baumgartner. Uh, um, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kovasti tästä kutsusta ja että Frontex saa tilaisuuden käyttää puheenvuoron täällä. Minusta täytyy sanoa, että en ole kovinkaan paljon lisättävää siihen, mitä komission edustaja herra Nielsen juuri sanoi. Me olemme yhtä mieltä näistä näkemyksistä. Ehkä hiukan lisätietoa siitä, miten Frontex ottaa huomioon perusoikeuksien kunnioittamisen toiminnassaan. Ensinnäkin olemme täysin yhtä mieltä Rova Lochbielerin sanojen kanssa siitä, että Frontex on EUn virasto ja sen täytyy tukea, edustaa ja jakaa perusoikeuksia, jotka ovat osa EUn arvoja ja ottaa se osaksi integroidun val- rajavalvonnan periaatetta, joka on EUn rajavalvonnan politiikkaa täytyy myös tietää se, että Frontex ei ole poliittinen elin. Siksi sen toiminnat tällä alueella täytyy virtaviivaistaa, ottaa osaksi yhteistyötoimintaa uusien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kanssa. Siksi olemme pyrkineet ottamaan huomioon perusoikeuksien kunnioittamisen toiminnassamme, kapasiteetin kehittämisessä, yhteisissä operaatioissa. Tärkeää on myös, että me emme ole yksin tässä – me pyrimme saamaan mahdollisimman paljon tukea strategisilta kumppaneiltamme, kuten pakolaiskomissaarilta, YK pakolaiskomissaarilta ja perusoikeusvirastolta, mutta samaan aikaan me pyrimme sito, sitomaan jäsenvaltiostrategiaa, jota olemme kehittämässä niin, että voimme paremmin integroida perusoikeudet yhteistyöhankkeisiimme. Ja tässä mielessä, että ehkä siitä puhutaan avoimuuden puutteesta tai velvollisuuden puute, josta on puhuttu. Meidän tavoitteemme on luoda tällainen neuvoantava elin, joka, jossa olisi mukana myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajia ja EUn toimielimiä ja myöskin jäsenvaltioiden rajanvalvonta yksiköiden edustajia ja pyrimme seuraamaan toimintaa tällä alueella. Ehkä vielä muutama kommentti siitä, miten perusoikeuksien kunnioittaminen on sisällytetty toimintaan. Itse asiassa riskianalyysissä me pyrimme ottamaan yhä enemmän mukaan tietoa turvapaikasta ja vaikutuksesta perusoikeuksiin. Riskianalyysi turvapaikoista, turvakysymyksissä on, on olennainen kysymys ja pyrimme sopeuttamaan vast, se, miten me reagoimme toiminnassamme niin, että otamme huomioon perusoikeudet ja pyrimme harjoittamaan yhteistyötä YK:n eh, pakolaiskomissaarin kanssa, että saadaan lisätietoa siitä, minkälaista turvapaikanhakijoiden virtaa tulee EUn ulkorajoille. Mitä tulee sitten suuntaviivoihin? Olemme keskustelleet eh, pakolaiskomissaarin ja myöskin EASON kanssa asioista, koska ne ovat kysymyksiä, jotka ovat nousseet esille Tukholman ohjelmassa, jossa on puhuttu yhteistyön laajuudesta EASAN ja Frontexin välillä, mitä tulee? One and a half minutes, One half. we are already beyond okay. our limits. Niin. lyhyt sanainen. Siis operatiivisen suunnitelman yhteisissä hankkeissa olla kansainvälisen eurooppalaisten ja kansallisen sääntöjen mukainen ja siinä myöskin perusoikeuden kunnioittaminen, mutta pitää mielessä, että yhteiset hankkeet, jotka on mainitsi jo parlamentin kreikkalainen jäsen, että me tarvitsemme sopimuksen, me tarvitsemme myöskin sitä, että voimme kuulla isäntä jäsenvaltiota ja osallistuvia jäsenvaltioita, emme voi pakottaa jäsenvaltiota operaatioihin. Ja, ja sitten koulutuksesta ja mitä siitä sanottiin, me pyrimme ottamaan huomioon koko rajavalvonta yhteisön, kun koulutuksesta meillä on 35 kouluttajaa ja erityisiä kumppaneita ovat mukana koulutuksessa ja sitten vielä suhteet kolmansiin maihin. Tämä on hyvin tärkeä osa meidän toimivaltaamme, jota tullaan laajentamaan. Se on haastava tilanne ajattelen myös sitä, että toisaalta meidän täytyy selvästikin ottaa mukaan kolmansien maiden rajavalvontaviranomaiset käydä heidän kanssaan vuoropuhella, mutta yhteistyössä pitäisi myöskin virtavastamaan mukaan se, että otetaan mukaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen tähän yhteistyöhön. Voisin tietysti vastata moniin kysymyksiin, jos olisi enemmän aikaa, mutta haluan kiittää jälleen kerran paljon tästä tilaisuudesta. Uh, Kiitos tästä erittäin tiivistä vastauksesta. Varapuheenjohtaja Zenke ja sitten esittelijä. podziękować. No, Haluaisin kiittää teitä kovasti Valitettavasti meillä on todella vähän aikaa käytössämme. Vaikka tämä aihe onkin hyvin tärkeä. Meidän valiokuntamme lausunto tulee olemaan merkittävä ja se todennäköisesti hyväksytään äh, AFET-valiokunnassa. Olen lukenut hyvin tarkkaan sen, mitä kollega Lochbieler ehdottaa. Tähän liittyen on 21 tarkistusta jotka ovat hyvin vakaita. Ja olen yhtä mieltä 90 prosentista tarkistuksista, mutta en kuitenkaan aivan kaikista. Ja mielestäni tähän liittyy tärkeä ongelma ja kysymys siitä, täytyy, sen, siis meidän täytyy vastata siihen, kuinka pitkälle parlamentti voi puuttua Frontexin toimintaan. Joissakin asioissa menemme ehkä askeleen liian pitkälle. Klassinen esimerkki tästä on äh, esimerkiksi tarkistuksessa 20. Siinä kyllä pyritään hyvään, mutta siinä mennään askeleen liian pitkälle. Ei parlamentin tule käsitellä kaikkia sääntöjä ja direktiivejä, jotka liittyvät virastoihin ja kolmansiin maihin. Koska jos virasto neuvottelee 27 jäsenvaltion kanssa ja jotkut säännöt ovat työtä koskevia tai operatiivisia, ei mitenkään lopullisia, niin silloin parlamentti puuttuisi tähän aivan väärässä vaiheessa – Eli tässä mennään liian pitkälle ja nyt päätän puheenvuoroni, koska meillä ei ole aikaa käsitellä yksityiskohtia. Eli 90 prosenttia tarkistuksista sopii minulle, niissä mennään hyvään suuntaan, mutta joskus menemme todella liian pitkälle, kuten sanoin. Kiitoksia, herra Semke. Olemme kuulleet aika paljon tukea esittelijän ehdotukselle mukaan lukien komissiolta ja Frontexilta. Joten saa nähdä, miten lausunto muokkautuu lähiviikkoina, kun teette tarkistuksia. Ehkä tätä käsitellään Afetissa ensimmäinen joulukuuta. Ehkä esittelijä nyt erittäin lyhyesti voisi esittää yhteenvedon pääkommenteista tämän kiinnostavan kuulemisen jälkeen. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia ja yritän äh, ottamaan, yritän ottaa huomioon esityt kommentit. Haluan kiittää kollegoja siitä kiitoksesta, että olen tehnyt perusteellista työtä. Se ei varmaankaan johdu minun kansallisuudestani, vaan siitä, että olemme tilanteessa, jossa meidän, me voimme lyödä jotakin lukkoon. Tätä tilannetta ei ollut aiemmin. Ja olen iloinen siitä, että Frontex nyt vain sanoi ei, että emme haluavat työskennellä tällä alueella. Olemme voineet kuulla, että siellä on suunnitelmia saada aikaan tällainen neuvoantava elin- ja toimintaohjelma, mikä on hyvä asia. Ja on tärkeää tehdä perusteellista työtä, koska ihmisoikeuksien suojelu on aina yksityiskohdissa tärkeää. Ja meidän täytyy katsoa, miten pitkälle meidän täytyy eriyttää se, mutta parlamentissa on työryhmä, joka käsittelee sitä, miten EUn virastot yleisesti voisivat ottaa mukaan siinä, miten parlamentin toimintaa kehitetään. Tietenkin äh, haluan Libe-kollegojen ja muiden kollegojen kanssa jatkaa keskustelua. Meillä on usein samoja tavoitteita, mutta minun täytyy sanoa, että esimerkki siitä, että täytyy olla tasapaino turvallisuuspohdintojen ja ihmisoikeuksien välillä, tästä en ole yhtä mieltä, koska se merkitsisi sitä, että kysymys on tasapainosta, jonka mukaan pienemmällä määrällä ihmisoikeusrikkomuksia voitaisiin saada aikaan enemmän turvallisuutta. Tätä minä halunnut, halunnut sanota, mutta jos meillä on ihmisoikeuksia noudattavaa toimintaa, jota harjoittavat kaikki EUn toimijat ja virastot, silloin me saamme enemmän turvallisuutta emmekä vähemmän turvallisuutta. Haluan muistuttaa siitä, että ei vain pelkästään Frontexin kanssa, vaan siinä, miten EU ylipäätään turvaa rajansa, että jos me emme toimi ihmisoikeuksien mukaisesti – meille tulee suuri uskottavuusongelma suhteessa muihin hallituksiin, joka koskee sitä, että kysytään, otammeko me ylipäätään vakavasti ihmisoikeudet. Otan tässä esimerkkinä. Arvioidaan, että Frontexin työn käynnistettyä ei pelkästään Frontexin, vaan muidenkin, noin 60 000 ihmistä on tavoitettu merellä, otettu kiinni, koska he ovat ylittäneet rajan. Ja kysymykseni kuuluu, onko nyt olemassa tietoja siitä, mitä näille ihmisille on tapahtunut. Voisiko Frontexin johtaja sanoa, että kysymys ei ole pelkästään Frontexista, joka on osallisena äh, ihmisten tavoittamisessa, kiinniottamisessa vuosien saatossa, mutta pitäisi olla tietoa siitä, mitä ihmisille tapahtuu. Emme tiedä, mihin heidät on palautettu, emme tiedä. Ovatko he saaneet oikeutensa? If we could continue in English. Voisiko jatkaa englanniksi näissä poikkeuksissa olosuhteissa, koska tulkkaus päättyy. Loppuosa keskustelusta valitettavasti täytyy käydä englanniksi ja, ja ilman tulkkeja. We skipped the agenda, so we had originally more time than we had, and I think all issues are important, but this is also something where the Parliament can contribute to the